Niin jos katsotaan nyt, mitä näissä tapahtuu Kongon demokraattisessa tasavallassa vuonna 2014. Se on edes maailman köyhimmistä maista. Niin siellä talouskasvua on, mutta se ei suinkaan tarkoita, että että talouskasvu jakautuisi kaikille tai että siellä on hyvät demokraattiset rakenteet. Parlamentti on perehtynyt tähän aiheeseen jo jonkin aikaa. Ilman vahvoja toimielimiä ei saa vahvaa kehitystä. Meidän on toteutettava tavoite 16. Meillä on täällä hyvä paneeli, jotta pääsemme eteenpäin. Minun pitää antaa Elish Lainille puheenvuoro. Tässä vaiheessa hän on jokin perheongelma, joten minä toimin ensimmäisessä paneelissa juontajana ja sitten Venta saa toisessa paneelissa puheenvuoron ensimmäisessä paneelissa. Me puhumme siitä, kuinka tämä syntyi, tämä tavoite 16 Oslon hallintokeskuksesta. Hän, Sara Lister, hän edustaa YK kehitysohjelmaa. Sitten Lateknoutseen ulkosuudenhallinnosta ei pääse. Meillä on Filberto Ceriani Subicondi. Hän on kehityskoordinaattori ja sen jälkeen Jean-Louis Ville, johtaja Devkosta. Hän on täällä vieraillut taajaan. Kiitän kaikkia vieraita siitä, että ovat täällä. Annan Sara Listerille mahdollisuuden kertoa, mitä YK kehitysohjelmaa ja Oslan hallintokeskus tekee. Paljon puhutaan kestävän kehityksen tavoitteista, ihmiset tykkäävät tästä, mutta mm, mitä asian eteen tehdään, mitä muutoksia tapahtuu, mikäli tämä toteutuu ja miten tämä toteutuu ruohonjuuritasolla. Saat ensimmäisenä puheenvuoron saat vartin puheenjohtaja sitten muut saavat puheenvuoron. Sara Lister, ole hyvä. Thank you for the invitation. Kiitoksia kovasti ja kiitoksia kutsusta. Niin olen UNDPn Oslon hallintokeskuksen johtaja, joka on yksi näistä globaaleista poliittisista keskuksista, joka työstää tutkimusta ja dialogia siirtymäkauden hallinnoista. Me teemme yhteistyötä muiden UNDP-kollegoiden kanssa YK-järjestelmän tavoitteen 16 parissa, erityisesti keskittyen Oslossa – mittausnäkökohtiin. Minun on pyydetty puhumaan tänne tämän tavoitteen synnystä ja kattavuudesta. Ja kuten puheenjohtaja totesi, olemme myös kiinnostuneita täytäntöönpanosta siitä, mikä nyt tapahtuu, joten olen jakanut nämä kommenttini kolmeen osioon, josta ensimmäinen koskee tätä ö, alkuperää, mistä ö, tavoite 16 syntyi, ja toiseksi, miksi se on merkityksellinen ja mitä edistystä on saatu aikaiseksi pyrin vastaamaan näin tähän vaikeaan kysymykseen, jonka puheenjohtaja juuri esitti. Ensin ko- muutama kommentti alkuperästä, mistä se on lähtöisin. Ensin puhun hieman tästä neuvotteluprosessista, enkä nyt mennä siinä liikaa yksityiskohtiin, mutta haluaisin palata muutaman vuoden taaksepäin ja puheenjohtajana huomauttaa, että meillä on tässä paljon keskustelua ollut demokraattisesta hallinnosta, vapaudesta, perustavalla perusoikeuksista ja niin poispäin. Olemme puhuneet myös oikeusvaltioperiaatteesta, demokratiasta ja siitä, että kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja oikeuksia kunnioitettaisiin. Tämänkaltainen vahva kielikäyttö löytyi tästä asiakirjasta, mutta kuten sanoitte, ne eivät useinkaan käytännössä muokkaudu to- todellisiksi tavoitteiksi. Demokratiassa hallinnossa tällaista tavoitetta ei ollut. Ja syy siihen on hyvin monimutkainen, mutta itse asiassa monet ajattelevat, että kyseessä on ollut poliittinen vastustus. Mutta usein kysymys on ollut myös siitä, että sitä ei kyetty mittaamaan kunnolla 15 vuotta sitten. Ja se on tärkeää ymmärtää silloin, kun keskustellaan tästä tavoitteesta 16. Ja vaikka hallinto- tai demokratiaan tai ihmisoikeuksiin liittyviä tavoitteita sinänsä ei ollut, useat maat päättivät luoda omansa niin sanotun MDG 9. Mongolia, Albania, Laos ja muut kehittelivät oman MDG 9, joka koski niiden kansallisia hallinto- ja turvallisuustavoitteita ja asettivat itse omat tavoitteet kansallisella tasolla, johon halusivat päästä. Tästä huolimatta tämän luontityön ja kestävien tavoitteiden luomisen välillä tapahtui useita eri kehityskulkuja, jotka tekivät tilanteesta hedelmällisemmän tämän tavoitteen 16 luomiselle. Ensinnäkin tunnustettiin, että rauhan ja oikeusjärjestelmän puuttuminen esti hallinnon toimintaa. Tämä johtuu näistä useista konflikteista, jolla oli paljon erilaisia vaikutuksia. Puheenjohtaja on vai, maininnut myös toimielimet, jotka eivät olleet riittävän vastuullisia niin, että ne olisivat kyenneet takaamaan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöedistymisen. Rio Plus 20 esitti paljon kansainvälisiä julistuksia ja lausuntoja, jotka olivat tärkeitä ennen kuin päästiin kestävän kehityksen tavoitteiden sopimukseen. Lisäksi tunnustettiin se, että rauha ja kehitystä täytyy ymmärtää, niitä täytyy käsitellä yhdessä sen sijaan, että niitä käsitellään erillisinä osioina. Itse asiassa tässä alkuperäisessä konsultaatioprosessissa, joka koski vuoden 2015 ohjelman jälkeistä prosessia, puhuttiin konflikteista ja tuon konsultaatioprosessin aikana nämä yhdistettiin niin, että ymmärrettiin, että niitä ei saanut käsitellä erillisinä koska ne liittyvät niin läheisesti toinen toisiinsa. Ja mielestäni tässä on edelleen kysymys keskusteluita kehitysyhteistyöympyrässä käydään. Eli millä tavalla työskennellään tehokkaasti kautta linjan. Tuolloin myös saatiin aikaiseksi paljon teknistä ja edistysaskelia, hyviä esimerkkejä kautta maailman mukaan lukien Afrikka sen, sen suhteen, millä tavalla näitä vaikutuksia kyetään mittaamaan ja miten sitä voitaisiin mitata oikealla tavalla – kaikki tämä oli siis sellaista pohjustustyötä, jota tarvittiin tavoitteeseen 16, ja neuvotteluprosessi oli monimutkainen ja monipaikoin vaikea. Kuitenkin täytyy huomata, että kansalaisyhteiskunta mobilisoitui tämän tavoitteen ympärille. Ja sen toiminta on ollut hyvin merkittävä tavoitteeseen pääsemisessä. Vain yksi esimerkki tästä, moni teistä sen tuntee minun maailmani tutkimuksessa äh, rehellinen hallinto oli yksi kaikkein tärkeimmistä prioriteeteista niiden miljoonien toimista, jotka osallistuivat tuohon kyselyyn. Minä tuolloin käsittelin näitä asioita. Hyvin usein kuulin, että tuohon kyselyyn viitattiin aika korkean tasoinkin kokouksissa, jossa puhuttiin siitä, että täytyy vastata miljoonien osallistujien odotuksiin. Eli tämä on nyt vähän taustana tälle laajempipohjaiselle keskustelulle. No, mitä väliä tällä sitten on toinen osa kommenteista? Tavoite 16, kuten olemme usein todenneet YK-järjestelmässä, ei ole pelkästään arvokas tavoite sellaisenaan, vaan se on myös tärkeä tavoite koko kestävän kehityksen ohjelmalle – Agenda 2030 sanoo, että mitään kestävää kehitystä ei voida saada rauhaa, eikä rauhaa ilman kestävää kehitystä. Ja tämä sisältävä hallinto, joka löytyy tavoitteesta 16, on oleellinen, jotta voitaisiin päästä koko tavoitteisiin tässä asiassa. Ja siinä täytyy olla mukana hallitukset, parlamentit, media ja paljon monet muut sidosryhmässä. Tavoitteessa 16 toinen tärkeä osio on se, että se on nyt osa tällaista universaalia ohjelmaa, josta jäsenvaltiot ovat sopineet, ja se on myös kansainvälisen yhteisön hallinnassa. Näin ei ole ollut aiemmin. Aiemmin hallinto jossain määrin oli asia, jota pidettiin asiana, jota kehittynyt maailma teki kehittymättömille maille tai kehitysmaille. Mutta nämä kestävän kehityksen tavoitteet ovat muuttaneet tätä tilannetta voimakkaasti. Ja näin Kaikilla on yhteinen vastuu toimia tässä suhteessa. Toinen tärkeä tavoite on se, että se mahdollistaa meille täytäntöönpanokehyksen, joka toimii tehokkaasti humanitaarisen kehitysyhteistyön ihmisoikeus- ja rauhanrakennusprosessin kautta. Eli aivan kuten aiemmat keskustelut yhdistivät nämä rauhanrakennusprosessin, ihmisoikeudet ja niin poispäin, niin tavoite kokonaisuudessaan löytyy nyt näissä kansainvälisissä puitteistoissa. Lisäksi on tärkeää mainita myös se, että meillä on useita eri periaatteita itse tavoitteissa, jotka sisällytetty siihen, mutta ne eivät ole pelkästään tavoitteeseen 16 liittyviä, vaan ne löytyvät koko ohjelmasta. Ja koko ohjelmaa täytyy taas sitten kohdella universaalina, integroituna agendana. Eli meillä on useita eri tavoitteita, joiden toimista pyritään väkivallan torjumiseen, rauhaan ja niin poispäin. Siinä puhutaan siitä, että viedään eteenpäin rauhakulttuuria, väkivallattomuutta, globaalia kansalaisuutta ja kulttuurisen monimuotoisuuden arvostamista. Kohta kaksi koskee naisten osallistumista. Ja olisimme väärässä, jos kategoroisimme tämän ainoaksi osaksi vuonna 2030 agendaa, vaan Inklusiivisuus ja rauha on sisällytetty koko ohjelmaan. Kuten tiedätte, tavoitteen 16 sisältö kattaa useat eri hallintoon liittyvät kysymykset, jotka ovat usein vaikuttaneet kestävään kehitykseen. Ne kattavat väkivallan, lasten hyväksikäytön, oikeusvaltioperiaatteen, laittomat rahavirrat, korruption, toimielinten vastuun ja avoimat instituutiot, yhteiskuntaosallistumisen Perusoikeusohjelma kuuluu myös sen piiriin. Parlamentit ovat tärkeitä, kun pyritään tavoitteen 16 täyttämiseen, koska ne ovat yksi näistä mekanismeista, joiden avulla voidaan varmistaa hallinto, joka on vastuullinen. Valvontaelimillä on erityinen vastuu tässä suhteessa. Ja se yhdistetty tieto, joka saadaan aikaiseksi mittausprosessissa, sitä tulee käyttää – ihmisten elämän parantamiseen. Meillä on useita eri haasteita tämän tavoitteen ympärillä ja palaamme siihen ehkä myöhemmin myös tässä keskustelussa. Jotkut niistä kuitenkin koskevat mittaamista. Jotkut indikaattorit ovat aika yksinkertaisia ja niitä voidaan hyödyntää. Toiset ovat erittäin monimutkaisia, eikä ole olemassa kunnon metodologiaa, joiden avulla voidaan kerätä tietoa tai tietoa, jota voidaan hyödyntää. Mutta Kansainvälisessä tilastojärjestelmässä on kuitenkin olemassa prosessi, jonka avulla näitä työstetään ja voin yksityiskohtaisemminkin mennä tähän, jos haluatte kuulla siitä lisää. Eli tämä siis laajempi katsaus siihen, miksi tämä tavoite on tärkeä. Lopuksi, minkä näköistä edistystä on saatu aikaiseksi, kun puhutaan täytäntöönpanosta? Nythän jo meillä on paljon toimintaa eri tasoilla, eri alueilla, joiden avulla voidaan tukea tavoitteen 16 täytäntöönpanoa. Kun taas täytäntöönpano kansallisella tasolla kuuluu kansallisen ähm, sidosryhmille, UNDP, äh, jossa on mukana 170 maata, on sitoutunut toimimaan yhteistyössä kaikkien eri kumppaneiden kanssa, globaalien, alueellisten, kansallisten kumppaneiden kanssa. Ja maatasolla meillä on useita eri aloitteita, niistä joitakin esimerkkejä. Ensinnäkin avoin hallintokumppanuus pyrkivät tukemaan kansallisen tason valvontaa tavoitteessa 16 ja useat maat ovat tarkastelleet sitä, millä tavalla nämä eri indikaattorit voidaan yhdistää, jotta voidaan tukea kansallista päätöksentekoa. Tässä on mu- Tämä merkitsee sitä, että täytyy hyödyntää indikaattoreita ja tehdä niistä tällainen ikään kuin kansallinen tulostaulukko. UNDP tukee myöskin ohjelmointia, jos laitan eri näkökohdat huomioon tavoitteessa. Olemme esimerkiksi pyrkineet uudistamaan poliittisia instituutioita, että voidaan varmistaa se, että yhä useampi nainen tulee mukaan päätöksentekoasemiin. Armeniassa esimerkiksi olemme kehitelleet kapasiteetin kehitysohjelmaamme, jossa on tuettu naisten valintaa paikallis- hallintoon. Papua Uudessa Gineassa olemme tehneet yhteistyötä televiestintäoperaattorin kanssa tekstiviesti prototyypin kehittelyssä, joka lähettää varoituksia korruptiosta. Meillä on myöskin käynnissä erilaisia eri hankkeita, joiden avulla pyritään tämän tavoitteen saavuttamiseen. Alueellisella tasolla pyrimme sitten näiden tavoitteiden lokalisointiin, paik- paikallistamiseen. Olemme sitä mieltä, että niiden tavoitteisiin voidaan päästä vain siinä tapauksessa, että hyvin useat tekijät ovat mukana eivät pelkästään täytäntöönpanossa, vaan myös valvonnassa ja päätöksentekoprosessissa sen suhteen, mitä näillä tavoitteilla halutaan saada aikaiseksi paikallistasolla. Tuemme siis paikallisia toimijoita eri työkaluin ja erilaisin tukitoimin. Alueellisella tasolla tuemme myös näkemysten vaihtoa ja tietojen vaihtoa tässä suhteessa. Karibian ja latinalaisen Amerikan alueella aiomme kokoontua Kartagenaan keskustelemaan näistä asioista. Globaalilla tasolla sitten työskentelemme yhdessä eri sidosryhmien kanssa, moniin välisten, kahden välisten toimijoiden kanssa, akateemisen maailman ja yksityisen sektorin kanssa pyrimme jakamaan tietoa, hyviä käytänteitä ja innovointeja. Erityisesti pyrimme viemään eteenpäin oikeudenmukaista, rauhanomaista ja inklusiivista yhteiskuntaa. Tässä on kyseessä sidosryhmäinen aloite, jonka avulla pyritään takaamaan osallistuva ote tähän kestävän kehityksen tavoitteeseen 16. Ja kuten mainitsin, olemme tehneet voimakkaasti työtä myöskin teknisten ja metodologisten elementtien parissa. Meillä on useita muita esimerkkejä, joista ehkä voimme keskustella sitten tämän kysymyksen vastausosion aikana. Halusin vain antaa teille pienen katsauksen tähän ja todeta, että meillä on paljon asioita käynnissä. Meillä on myös tällainen säännöllinen uutiskirja, jonka avulla tiedotamme, mitä tapahtuu tämän tavoitteen 16 parissa. Kiitoksia siis tälle suomastanne ajasta ja jään odottelemaan innolla keskustelua tästä asiasta. Kiitos. Muutama asia unohtui aluksi. Meillä on vielä tänne Democracy Fellows Myanmarista ja Burmasta Kuntimin Vennarin alahuoneen jäsen saa. joka Tommy House of Nationalities. Tervetuloa tänne kokoukseemme. Olette mitä tervetulleempia tänne seuraamme. Ja olisi kiva kuulla, kuinka te näette, että yhteistyömme toimii eri parlamenttien välillä. Me haluamme, että yhteistyö toimi hyvällä tavalla maidemme välillä. Meillä ei ole kovinkaan paljon meppejä. Mikäli muut haluavat esittää kysymyksiä, niin minä kyllä mielelläni kuulen nämä kysymykset, mikäli puhutte lyhyesti. Joten sen minä haluaisin sanoa, että mikäli teillä on polttava kysymys panelistille, niin olkaa hyvä esittäkää se. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla kestävän kehityksen tavoite 16 historiaa siitä, miten se luotiin verrattuna aiempaan. Ja nyt kuulumme Filiberto Ceriani Filibertolta, sanotaanko nyt Filiberto, se on vähän helpompaan, niin kuulemme, kuinka EU vastaa tähän ja mitä me aiomme tehdä tässä globaalissa strategiassamme kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen. Minua kyllä hieman jännittää jäsenvaltioiden vastuulla tämä on. Meillä oli eilen täällä Navarro, joka kertoi tästä YK puolesta ja komissio on puhunut täällä Mimitsa muun muassa. On vaikea kertoa maille, mitä pitää tehdä, mutta jopa EUssa ei ole selvää, että EU tulee keräämään tietoja jäsenvaltioista ja EU pyrkii tekemään tällä tiedolla jotain, mutta no ei tässä kertaa, että tässä tullaan vertaamaan täysin, joten ei tässä oikein tiedetä, miten tämä tulee toimimaan. On mukava, jos kerrotaan, kuinka tämä liittyy globaaliin strategiin, kuinka me toimimme toisia maita, kuinka me toimimme toisia maita täyttämään kestävän kehityksen tavoitteen 16, mutta myös EU tulee panna tämä täytäntöön. Joten, olkaa hyvä. Thank you very much, and uh, sorry again if uh, my managing director Lotte Knudsen could not come. Päivää ja kiitoksia kutsusta. Valitettavasti Lotte ei päässyt tänne, olen hänen sijaisenaan ja pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin. Ja minun puheenvuoroni pitää sisällään viittauksen tämän globaaliin strategiaan liittyen ulkopolitiikkaan, jonka Mogherini on esitellyt. Viittaan myös siihen, kuinka tärkeä kestävän 2016 on. Puhun ihmisoikeuksista – Puhun tästä mm, särkyvyydestä, kestävyydestä. Tämä tärkeä osa tästä globaalin strategian viestin ytimestä tuleva, tulevia asioita. Sitten turvallisuussektorin uudistuksesta ja yhteistyö turvallisuuden ja kehityksen puolesta. Nämä ovat ristiriitaisia asioita, mutta ne liippaavat läheltä tätä kestävän kehityksen tavoitetta 16. Ensinnäkin olimme yhtä mieltä sen suhteen, että Agenda 2030 on todellinen paradigman muutos sen suhteen, että tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus muuttaa meidän politiikkaa, meidän lähestymistapaa ja meidän tapoja toimia. Ennen kaikkea meille Euroopan unionissa kyse on myös siitä, että me muutamme sisäistä ja ulkopolitiikkaamme koherentimmaksi, että me yhteistyössä eri EU-toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä. Kun kestävän kehityksen tavoitteet ja kestävän kehityksen tavoitteet 16 syntyi, kuten täällä kerrottiin, niin myös EUlla on ollut tärkeä rooli melko lailla siinä, että tämä laadittiin ja hyväksyttiin tämän kestävän kehityksen tavoite 16. Ja yleisesti ottaen voidaankin sanoa, että nämä kestävän kehityksen tavoitteet edistävät ja esittävät erittäin hyvin Euroopan unionin arvoja. Meillä on siis aikomuksena olla tärkeä toimija kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa. Ja minä luulen, että myös muutkin kumppanit odottavat meidän ottavan tässä ohjat käsiin, ja me tulemme tämän johtajuuden ottamaan siten, että sidomme jäsenvaltiomme yhteen samalle linjalle, jotta nämä kestävän kehityksen tavoitteet vaikuttavat mahdollisimman monen ihmisen elämään tämä globaali strategia koskien Euroopan unionin ulkopolitiikkaa, jonka Mogherini esitteli kesäkuussa. Tämä osoittaa, että tässä on tunnustetaan Agenda 2030 tärkeys ja se on nostettu eräksi EUn prioriteeteista. Ja muutaman päivän sitten komissio hyväksyi 22. päivä marraskuuta paketin liittyen kestävään kehitykseen. Ja se luo vahvan poliittisen sitoumuksen ja poliittisen kannanoton tästä agendasta EU-tasolla. Joten vielä tässä ei olla tiedonkeruu ja vertailutasolla, vaikka myöskin Eurostatin kertomus oli mukana tässä paketissa, mutta minäpä luulen, että tässä on nyt selkeitä politiikkoja niin sisäisesti ja ulkoisesti, jotta tässä päästään käymään hihat Agenda 2030 kanssa kestävän kehityksen tavoite 16, se nautti suurta tukea Euroopan unionilta, koska se tunnustaa hallinnon oikeuden ja rauhan tärkeyden kehityksen kannalta. Se on tavoite, joka mahdollistaa muiden tavoitteiden saavuttamisen ja on tärkeää, että on tilivelvolliset toimielimet kansallisella tasolla, jotka toimivat yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa. Ne ovat tärkeitä, jotta saavutetaan tavoitteet. Maiden hallitukset ovat pääroolissa, mutta ne eivät yksin voi saavuttaa näitä tavoitteita. Kumppanuus, tällainen osallistava lähestymistä on erittäin tärkeä, jotta nämä voidaan saavuttaa nämä tavoitteet. Jotta tämä tavo- tavoite saavutetaan, niin meidän tulee viedä eteenpäin politiikkaa, jos, joka pitää sisällään sen, että työmarkkinaosapuolet, akatemia, hallinnot, kansalaisyhteiskunta on mukana tässä työssä. Kansalaisyhteiskunta, se voi olla erittäin tärkeä tekijä ja hyvä kumppani hallinnolle siten, että tämä lopputulema on hyödyllinen kaikille. Kestävän kehityksen tavoite 16 kautta demokratia voi saada aikaiseksi konkreettisia tuloksia kaikille. Uusi eurooppalainen kehitysyhteistyön konsensus, jonka komissio ehdotti muutama päivä sitten, korostaa sitä, että toimivissa yhteiskunnissa tilivelvolliset toimielimet ovat tärkeä tekijä siinä, että luodaan vakautta ja vaurautta, jotta voidaan estää uusia konflikteja ja luoda vakautta kumppanuusmaihimme. On erittäin tärkeää, että investoidaan demokraattisen hallintoon. Tämä tuo työpaikka ja vakautta, demokratiaa ja tässä tämä on panostamaan tärkeisiin asiaan, kuten koulutukseen ja terveyteen. Euroopan unioni on myös taistellut sen puolesta, että ihmisoikeudet otetaan mukaan kestävän kehityksen tavoitteeseen 16. Ja tavoite 16 tukee sitä, että ihmisoikeudet ovat mukana kaikissa kestävän kehityksen tavoitteissa – on tärkeää, että ihmisoikeudet valtavirtaistetaan kaikkeen tekemäämme. Se, että tuetaan demokraattista hallintoa ja tavoitetta 16, tämä on ainoastaan linjassa meidän arvojen kanssa, mutta tämä on myös osa meidän omia intressejämme, osana Euroopan globaalia strategiaa, ja tämä korostaa demokratian ja sääntöperusteisen maailmanjärjestyksen tärkeyttä, mikäli haluamme vaikuttaa ulkoisesti EU-sisäisellä turvallisuudella ja ympäröivien alueiden vakaille demokratioilla on selkeä yhteys. Me olemme oppineet, että naapureidemme vahvuus on myös oma vahvuuttamme, ja me olemme päättäväisempiä kuin koskaan puuttumaan epävakauden ja köyhyyden juuriin, joka pakotti nämä neljä miljoonaa ihmistä liikkeelle. Me olemme varmoja siitä, että epävakaa hallinto ja epädemokraattisuus ovat näiden ongelmien taustalla. Tämä investointisuunnitelma, josta on nyt puhuttu jo neuvostossa ja joka, josta, joka tulee käsiteltäväksi parlamenttiin, niin tämä on myös osoitettu osaksi tätä uutta konsensusta ja kestävää kehitystä yleisesti ottaen Euroopan unioni takaa kokonaisvaltaisen sääntöperusteisen lähestymistavan siihen, että vältetään epävakautta ja konflikteja. Ihmisoikeudet on valtavirtaistettava EUn ulkopolitiikkaan, jotta voidaan taata parempi poliittinen koherenssi, varsinkin mitä tulee maahanmuuttoon, kaupankäyntiin, investointeihin, kehitykseen, yhteistyöhön ja terrorismin vastaiseen taisteluun. Euroopan unioni hyväksyi neuvoston päätelmät tästä oikeusperusteisesta lähestymistavasta kehityksen siten, että tässä ei voida hoitaa ihmisoikeuksia. Minä haluaisin korostaa nyt tätä arkaluontoisuuden, herkkyyden ja kestävyyden sitkeiden tärkeyttä epätasa-arvo luo konflikteja ja nämä löytyvät tällaisista, arka, tällaisista maista, joissa tilanne on arkaluonteinen. Ne ovat köyhiä ja se estää kehitystä, investointeja ja tuo mukanaan lisää köyhyyttä. Joten EU-globaali strategia toteaa, että on korostettava tätä kestävyyttä sitkeyttä. Tämä tarkoittaa sitä, että voi Tässä on kyse siitä, että luodaan hyviä työpaikkoja tässä on kyse siitä, että luodaan tasa-arvoisia mahdollisuuksia kaikille. Tämä on sopeutumiskyky. Tämä tarkoittaa sitä, että tähän liittyy myös demokraattiset arvot, ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, ne liittyvät hyvin tiivisti tähän tavoitteeseen 16. Me haluamme auttaa valtioita puuttumaan sisäisiin epävakauksiin ja vastaamaan ulkopuolisiin shokkeihin. Tämä luo mahdollisuuden sille, että maailmassa on enemmän vaurautta ja vakautta ja turvallisuutta ja EU tulee kiinnittämään tähän erittäin paljon huomiota omissa ulkosuhteissa. Eräs strategisista prioriteeteista tässä globaalisessa strategiassa on se, että vahvistetaan EUn kriisi- ja konfliktihallintaa. Me tulemme syventämään tätä työtä, jota me olemme tehneet kokonaisvaltaisessa lähestymistavassamme integroitun lähestymistavan, joka tulee kiinnittämään huomiota näihin moninaisiin ulottuvuuksiin, joita eri konflikteissa on. Tämä lähestymistapa auttaa lisäämään EUn interventioiden koherenssia siinä, miten näitä konflikteja pyritään ratkaisemaan. Joten nyt palaan näihin turvallisuussektorin uudistukseen liittyviin kohtiin. Me olemme sitä mieltä, että tukemalla turvallisuustoimijoita osana laajempaa kehitysponnistelua, on erittäin tärkeä sen suhteen, että luodaan oikeat olosuhteet vakaalle ja kestävälle kehitykselle. Ja tätä silmällä pitäen neuvosto hyväksyi 14. marraskuuta muutama viikko takaperin uuden EU-laajuisen strategisen kehyksen – jonka avulla tuetaan turvallisuussektoria. Kaikki EU-toimijat ovat tässä taustalla ja tämä mahdollistaa meille sen, että me tarjoamme kokonaisvaltaista tukea kumppanuusmaille näiden pyrkimyksissä parantaa oman turvallisuussektorinsa hallintoa ja omaa valmiuttaan vastata turvallisuustarpeisiin, joita sen väestöt saattaisi kohdata. Me tiedämme että tilivelvollinen kokonaisvaltainen toimiva turvallisuussektori on avainasemassa vähentämässä epävakautta ja estämässä konflikteja, jotka usein myös vaikuttavat Euroopan unionin omaan turvallisuuteen ja oman Euroopan unionin kansalaisten turvallisuuteen. Tämä uusi poliittinen kehys auttaa EUn keskeisiin tavoitteisiin, eli se, että suojellaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja kestävää kehitystä, vaan myös siinä, että tässä voidaan viedä eteenpäin vakauden ja rauhan tavoitetta uuden poliittisen kehyksen avulla. Komissio ja ulkosuhdehallinto etenee myös valmiuksien rakentamisen suhteen turvallisuudessa ja kehitysyhteistyössä. Tätä, kun tästä käytetään lyhennettä CVS. Tässä halutaan muuttaa välinettä, joka kantaa kortensa kekkoon rauhan ja vakauden suhteen siten, että turvallisuussektori otetaan mukaan tähän siten, että turvallisuussektori otetaan oikeudellisessa puitteissa mahdolliseksi edunsaajaksi. Tästä meidän tulee keskustella myös Euroopan parlamentissa. Tämä aloite on tärkeä, jotta me voimme viedä eteenpäin meidän sitoumusta saavuttaa tavoite 16, ja tässä saadaan kurottua umpeen kuilu, joka on estänyt EUn tehokkuutta siinä, että pyritään tukemaan kumppanuusmaiden turvallisuussektoria. Turvallisuustoimijat, muun muassa sotilastoimijat joissain epävakaissa maissa, niin tämä saattaa lisätä inhimillistä vakautta ja tämä saattaa auttaa siinä, että luodaan oikeat olosuhteet vakaudelle ja kestävälle kehitykselle joten meidän ehdotuksemme cbsd liittyen ennakoi sitä, että tämän tyyppinen turvallisuussektorin tukeminen voi tapahtua poikkeuksellisissa olosuhteissa kumppanuusmaan luvalla. Ja mikäli demokraattisten toimielinten perusoikeuksien ja turvallisuuden koskemattomuus on uhattuna, niin silloin tämä, tähän keinoon voidaan nojata. Tämä tuki turvallisuustoimijoille on mahdollisuus parantaa näiden toimijoiden hallintoa ja tilivelvollisuutta. Joten lopuksi minä haluan kertoa, että Euroopan unioni on täysin sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteen 16 täytäntöönpanemiseen. On selvää, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja toimielimet toimivat käsi kädessä yhteisin aloitteen viemässä eteenpäin EU-näkemystä maailmassa. Kiitos paljon. Kiitos paljon tästä puheenvuorossa. Vuorosta. Tässä nähdään, miten tämä globaali strategia liittyy tähän. Seuraavaksi kuulemme Jean-Louis Villiltä. Häneltä olemme kuulleet puheenvuoroja aiemmin Tiedämme, mitä komissio on tehnyt aiemmin. Nyt on uusi konsensus, on uudet kestävän kehityksen tavoitteet. Mikä muuttuu? Mistä me tiedämme, että kestävän kehityksen tavoite 16 muuttaa komission toimintatapaa, muuttaa teidän toimintakulttuuria, teidän ohjelmointia? Näemmekö muutoksen? Siinä minun kysymykseni silloin. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Toivon, että muutosta saadaan aikaan. Kyllä, tämä lyhyenä vastauksena on joka tapauksessa. Kiitos kutsusta tähän keskusteluun ja pyrin tosiaan vastaamaan kysymykseen, enkä myöskään ehkä nyt sitten toista siitä, mitä, mitä Sara ja Filiberto on tässä jo äsken sanoneet tästä yhteenliittyvyydestä, tästä tavoitteesta 16 ja kaikista muista tavoitteista tietysti myöskin minä ehkä kiinnittäisin kiinnitä huomiota tuohon ensimmäiseen ja viidenteen, jossa puhutaan sitten koulutuksesta ja köyhyydestä ja sukupuolten välisistä kysymyksistä. Totta kai ne ovat merkittäviä meidän työllemme myös tässä asiayhteydessä. Ja sitten 2030 agendasta, niin siinä tietysti tuo tavoite 16 on hyvin merkittävä. Minä, ja usko, minä en kuitenkaan usko, että tämä kerta heitolla muuttaisi yhtään mitään. Totta kai meillä tässä on 15 vuotta aikaa täytäntöönpanna tätä tavoitetta, mutta pitää olla myös ihan realistinenkin. Ja Saraakin sen selkeästi jo mainitsi juuri sen haasteen laajuuden joka edessämme on. Ja Filibertokin mainitsi viime viikon komission uudesta kolmen pilarin paketista, jossa on myös tuo kotonun jälkeinen aika tavoitteiden soveltamisesta unionitasolla ja ehdotus myös uudeksi unionin konsensukseksi post- kotonun ajan jälkeen. Eli me Tämä, nämä ovat meidän politiikkamme rakennuspalikoita kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanemiseksi. Ja minä uskon, että yhdessä me voimme käydä poliittiseen vuoropuheluun ja se on tietysti aivan avainasemassa kumppaneidemme kanssa jäsenvaltioiden kanssa, mutta myös muiden valtioiden pitäisi olla tässä mukana pääsemässä näihin globaaleihin tavoitteisiin Eli juuri se, että köyhyyttä voitaisiin vähentää, ihmisoikeuksia, kansanvaltaisuutta viedä eteenpäin varsinkin. Ja tämän sanottua, niin, niin kun sitten puhumme tuosta kehitysyhteistyöstä, niin sehän liittyy myös rahoitukseen. Ei se välttämättä kuitenkaan ole olennaisin asia, koska tärkeintä on valita oikein, jotta tosiaan voidaan muuttaa köyhien ihmisten elämää. Minkälaisia valintoja sitten voidaan tehdä? Olette jo tässä uudessa konsensuksessa havainneetkin ja varmasti olette sen lukeneet ja osaatte sen suorastaan ulkoakin, että näissä vaihtoehdoissa me olemme laatineet tällaisen viiden P Liotuan People ja planeetta prosperity eli vauraus ja peace, rauha ja partnership, kumppanuus. Näiden ympärille me olemme pyrkineet tavoitteemme muotoilemaan ja ehkä sitten helpommin saamme myös täytäntöön pantua nämä tavoitteet. Miten sitten tämä linkittyy tuohon kehityskonsensukseen? Kuten puheenjohtaja jo sanoittekin, niin emme me aloita mistään nollasta. Sarahkin tähän jo viittasi sanoessaan, että meillä on paljon kokemusta tästä jo. Eikä tässä ole kyse pelkästään hallinnosta, vaan sen eteen tehdään työtä kyllä, jos haluamme myös sitten hallintoa muuttaa niin, että nämä molemmat kaksi pilaria toimistamme sitten täytäntö, tulisivat täytäntöönpannoiksi. Ja sitten eri täytäntöönpano-ohjelmat tässä laajassa valtioiden kirjossa, joissa on tai toisaalta vakautta ollut, ja sitten taas niissä maissa, jotka ovat päässeet suurista kriiseistä äskettäin. Ja kuten varmaankin tiedätte, ja anteeksi jos toistan, kaikkien tuntemia asioita siitä, että meillä on lähes tulkoon 70 yrityksessä tässä kehitys, yritysten kehitysohjelmassamme sormet pelissä. Eli tämä on lähestulkeen yli puolet kaikesta ja me kiinnitämme erityisesti huomiota kahdenväliseen yhteistyöhön ja käytämme kaikkia mahdollisia keinoja sekä kansallisella tasolla, kansalaisjärjestötasolla ja myös paikallistasolla. Niihinkin on tässä viitattu, en ryhdy siihen sen enempää puuttumaan. Eli kyse on tietenkin täytäntöönpanon monimuotoisuudesta, eli emme mitään Brysselissä keitettyä soppaa yritä tässä tarjota, vaan kaikki maat ovat hyvin erilaisia ja myös erilaisia tekijöitä on olemassa muutoksen takana. Ja näin meidän pitäisi toimia joustavasti ja myös ottaa huomioon tuo paikallinen tilanne. Ja tämä koskee sekä välineitä että talousarviovälineitä ja myös sitten erityisrahaston, erityisrahastojen käyttöä. Ja tästä seuraavat esimerkit. Ensiksi Benin. Benin hän ei ole missään kriisin keskellä painiskelemassa, mutta me olemme siellä sitten päättäneet tukea hallintoa vakaissa olosuhteissa ja tässä aloitetaan tällainen suuri operaatio hallinnon, hyvän hallinnon ja kehitysasioiden edistämiseksi 18,3 miljoonaa euroa on kyseessä hallintoa vahvistamaan. Ja kysymys onkin juuri se, että tässä pitäisi tehdä nyt rakenteellisia uudistuksia ja esteiden, esteitä poistaa oikeussektorilla ja myös oikeusviranomaisten yhteistyötä kehittää, parantaa sitten sosiaalisektorin työtä ja kansallista veronkeruujärjestelmää. Eli meillä on tällainen suunnitelma, kehys siitä, mihin, mihin me sitten pyrimme tässä valtiossa. Eli oikeusasioissa, veroasioissa olemme tekemisissä, eli kokonaisinstitutionaalisessa kehyksessä me haluamme toimia, eli emme toi pelkästään vaikka sitten oikeuskysymyksissä. Ja minä haluaisin erityisen korostaa sitä, että tämä operaatio pohjautuu arvioon kansallisen järje, ähm, äh, yhtenäisyysarvion jälkeen Transparency International suoritti tuollaisen ja tätä koordinoitiin yhdessä äh, Beninin hallituksen kanssa, eli siksi tämä osallistaminen ja osallistuminen on avainasemassa. Eli saadaan viranomaiset mukaan työhön mukaan. Siinä olemme usein heikommin menestyneet. No, tietysti tässä on sitten myös saatu poliittista vuoropuhelua kehitettyä paremmin. Ja sitten vielä täysin toisesta asiasta koitan nyt tässä pikapuoliin jo päästä eteenpäinkin, kun me järjestimme Brysselissä pari viikkoa sitten Keski-Afrikan tasavallasta äh, tällaisen seminaarin. Siellä näitä konflikteja on, se on hyvin heikossa jamassa sen hallinto, se on päässyt kriisistä juuri eroon ja eri yhteisöt ovat taistelleet toistiaan vastaan vuodesta 2013 lähtien, eli kyllä aika lailla hankalassa jamassa siellä ollaan, mutta pyritään kehittämään sellaisia välineitä eri humanitaarisen avun ja kestävän kehityksen välineiden kautta, eli käytämme kaikkia unionin välineitä pysäyttääksemme nämä ongelmat ja sitten aloittamaan uudelleen tuon maan kanssa, jotta maa, valtio voisi toimia tehokkaasti ja ylipäätään toimia jälleen. Meillä on tuo erityisrahasto olemassa. Siinä kehitetään huomiota juuri elpymis, elvyttämiseen ja uudelleen rakentamiseen että päästäisiin taas takaisin normaalin kehityksen raiteille myös Keski-Afrikan tasavallassa. Koulutukseen, terveysasioihin, perusrakenteihin esimerkiksi kiinnitetään huomiota, nehän ovat alkumetreillä aivan olennaisia ja sitten myös vapaita vaaleja me haluaisimme tukea näissä maissa. Mitä me sitten seuraavaksi haluamme? Tässähän puhumme ikään kuin kriisinhallinnasta tällä erää. Me olemme esittäneet arvion Keski-Afrikan tasavallan tavoitteista siitä, että voitaisiin luoda tuollainen kansallinen elpymissuunnitelma ja ryhdyttäisiin sitten suunnittelemaan tätä ja se on juuri konferenssissa Brysselissä esitetty pari viikkoa sitten. Siinä selvästi sitten kiinnitetään huomiota tuohon humanitaariseen puoleen ja rauhan rakentamiseen ja tästä haluaisin tehdä yhteis, yhteenvedon meidän täytyy muistaa, että köyhyys tietysti lisääntyy valtioissa, joissa on monenlaisia konflikteja. Ja, ja, sellais, ja noin 45 prosenttia valtion kansalaisista on, elävät köyhä, köyhyydessä ainakin vuoden 2015 mukaisesti ja 2030 vuoteen mennessä saattaa ajautua aina yli 60 prosenttiin. Me voimme pyrkiä muuttamaan tätä tämä on nyt tilastollinen osviitta siitä, mihin ollaan menossa. Jos me siis haluamme helpottaa tilannetta ja vähentää köyhyyttä, niin meidän täytyy työmekanismejamme muuttaa ja sitten kestävämmäksi saada yhteiskuntia, kuten äsken selitettiin. Tämä on ainoa reitti eteenpäin, ainoa polku eteenpäin kestävää kehitys. Muussa tapauksessa me ainoastaan putoamme ansaan ratkoessamme kaikkia asioita väliaikaisesti emmekä pitkäaikaisesti kestävästi. Me käytämme samantyyppisiä samantyyppistä reseptiä, samanlaista lähestymistapaa. Se on parempi kuin tuo sana resepti, josta en pidä kuin Keski-Afrikan tasavallan kanssa ja pyrimme käyttämään tätä samaa Afrikan sarvessa Sahelin alueella ja muuallakin. Mutta lopuksi sitten seuraavat asiat. Eli jos me emme saa tätä mukaamme, mukaan ja välitettyä tästä tietoa ja ymmärrystä asiasta, niin sitten turhaa te- työtä teemme, jos, tämä, jos tätä asiaa ei ymmärretä laajasti, niin meidän interventiollamme ei ole kovinkaan paljon vaikutusta. Saatamme pikemminkin vain myös saada aikaan harmia enemmän kuin hyvää. Ja toiseksi meidän täytyy tosiaan tehdä yhdessä työtä. Myös YK täytyy olla, saada tähän mukaan. Eli siihen, miten, millä tavalla pyrimme tekemään työtä. Ei kyse ole siitä, että yksi tai, yksi tai toinen yksistään tekisi työtä. Emme voi tässä eristyä oman lippumme ympärille ja toimia vain sen puolesta, mitä, mikä meidän mielestämme vaikuttaa hyvältä. Eli meidän täytyisi toimia toisella tavalla yhdessä. Ja sitten vielä kolmanneksi me tarvitsemme eh, todellakin rauhan rakentamiseen ja eh, konfliktien ratkomiseen paljon investointeja. Ja tässä sitten voidaan myös saada parempi käsitys siitä, minkälainen puitteisto meillä on käytössämme. Se on yksi elementti työtämme. Eli me haluamme siis rohkaista inklusoivaa politiikkaa, hyvää hallintoa ja sen kestävyyttä ja myös tiukat, vahvat kansalaisyhteiskuntayhteydet ovat olennaisia tässä yhteydessä. Mutta tämä kestävän kehityksen tavoite 16 on edelleenkin merkittävä mm, viitearvo tässä kehityksen arvioinnissa. Paljon kiitoksia. Meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa. Ja tämän kirjalliset tärkeät kysymykset, viisi minuuttia aikaa. Maria, ole hyvä. No, eine Anmerkung eigentlich. Ähm, für praktisch... Itse asiassa kommentti. Olen sitä mieltä, että on vaikea siirtää tätä suoraan käytäntöön. Toimiiko laitteisto? No hyvä. Minusta on vaikea tätä siirtää käytäntöön, koska kaikki nämä tavoitteet nivoutuvat toinen toisinsa, emmekä voi erotella niitä toisistaan. Tässä on mm, vaikea löytää todella hyviä indikaattoreita. Ja Linda sanoi, että hän on hieman järkyttynyt siitä, että jäsenvaltioiden täytyy nyt hoitaa tämä työ, mutta minusta se täytyy hoitaa kaikilla tasoilla, kaikkialla missä meillä on poliittista toimintaa, ihan kuntatasolle asti. Minun täytyy katsoa sitä, millä tavalla voisimme toimia. Ihmiset, planeetat, rauha, vauraus, ja niin poispäin. Nämä mainitsit eri tekijöinä. Nämä ovat tärkeitä, kun me onnistumme toimimaan ja täytäntöönpanemaan tämän kaikilla tasoilla ihan YK asti, niin silloin lopputulos on se, että voimme puhua siitä, että olemme päässeet hieman lähemmäksi tavoitetta. Minulla ei ole sellaista tunnetta, että olemme vielä kaikilla eri poliittisilla aloilla ottaneet asian esille ja minusta meidän tulisi edetä täysin järjestelmällisesti, järjestelmällisesti joka ikisellä osa-alueella. Ja mm, voin tietysti keskustella siitä, mitä Saksassa tehdään tai mitä Euroopassa tehdään, mutta meidän tulisi katsoa järjestelmästi kokonaisuutta, jos me toimme yhdessä tai millä tavalla esimerkiksi, jos taloutemme saa, taloutemme saa jalansia näissä maissa, mitä vaikutuksia sillä on. Se tästä puuttuu vielä hiukan. Okei, okay, Mr. Venta. Venta, lewe. Sporo tych notatek. Na wstępie chciałbym podziękować, chciałbym podziękować za tę prezentację. Ogólnie w każdej mogliśmy usłyszeć. Niin, kiitos. Minä olen kirjannut tästä muutaman sanan ylös. Kiitokset tästä esityksestä. Meillä on olemassa komission tiedonanto. Hyvin merkittävää on laatia tästä yhteinen lausunto. Ja tässä kertomuksessahan on jo nähty, että yhteisymmärrys on yhteisymmärrystä kaivataan yhteiskunnassa ympäristön kannalta ja muutenkin tässä puhutaan turvallisuudesta paikallisella tasolla, monella eri tasolla. Puhutaan myös ammattiliitoista ja asianajajärjestöistä, viestinnästä, yhteistyöstä ja niin poispäin. Näitä kaikkia toki tarvitaan. Mutta minkälaiset säännöt kansallisilla parlamenteilla itse asiassa on tämän kestävän kehityksen tavoitteen 16 täytäntöön panemiseksi. Missä kansalliset parlamentit oikeastaan ovat tässä pelissä? Onko niillä sanansa sanottavana? Tietenkin Nämä vahvat instituutiot ovat alkupiste. Tarvitaan vielä sitten aikaa yhteistyölle ja täytäntöönpanolle ja myös sitten näiden vahvojen instituutioiden luomiselle me tarvitsemme rauhaa ja oikeutta voidaksemme saada turvallisuuden tunteen aikaiseksi myös ja tämän kiittäisi, kiinnittäisin tuohon unionin ulkoiseen sijoitussuunnitelmaan myös. Meillä on kumppanuuksia ja vuoropuhelua käydään. Miten itse asiassa nyt nähdään Afrikan valtiot tässä investointisuunnitelmassa? Miten tätä investointisuunnitelmaa voitaisiin käyttää pk-yritysten auttamiseen ja myös Afrikan maissa. Kiitos. Vaikkapa vastakkaisessa järjestyksessä hyvin lyhyesti. Solvi, aloittaisitko sinä? Ja sitten, jos muilla on lisättävää, Solvi, ole hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja, puhun lyhyesti. Jätän hieman aikaa myös kavereille. varsille. Kyllä, en muista mikä artikla sopimuksessa on kyseessä, mutta kyllä tämä on tärkeä asia, mutta mikäli minä en puhu koherentisti sen suhteen, mitä me tulemme tekemään ja mitä me haluamme tehdä, niin minä joudun ongelmiin. Tämä on erittäin pitkällinen keskustelu. meidän on tietoisesti sanottava, että mitä unionissa tekee maatalouspolitiikan kanssa, niin se vaikuttaa myös ulkopuolelle. Ei riitä, että tämä todetaan ainoastaan, vaan meidän on myös suunniteltava toimiamme tämän suuntaisesti. Joillain osa-alueilla tämä on selvempää ilmastonmuutos, ympäristö, se mitä Euroopassa – tehdään saattaa vaikuttaa koko planeettaan. Kauppa, maatalous, ihan vain muutamia mainitakseni, en halua nyt mitään ongelmia tässä lietsoa. Niillä ei ole niin suurta vaikutusta, tai sitten intressit ovat toisenlaiset. Investointisuunnitelmasta kumppanuudet kolmansien maiden kanssa ja kuinka saada aikaan hyötyä yrityksille Afrikassa kaikkialla työpaikkojen luominen ruohonjuuritasolla on tärkeä ja on suuryrityksille työpaikkojen luominen. Me haluamme pienen mittakaavan tukea antaa, me haluamme pienen mittakaavan yrityksiä kehitystä energian suhteen uusiutuvien energialähteiden kanssa. Tämä meni kyllä tähän oikean suuntaan. Anteeksi, että en voi tässä enempää tästä jatkaa. Thank you. Thank you. I, will be very short. Thank you. Kiitoksen puhun hyvin lyhyesti. Hyvä puheenjohtaja. Ehkäpä keskityn suuremmaksi osaksi näihin kommentteihin. Ensinnäkin parlamentin rooli me tuemme työtä demokratian tukemisesta. Parlamentti on siis aktiivinen ja toimimme tekevät tässä suhteessa yhteistyötä. Ensinnäkin se, että hyödynnetään kaikkea sitä tietoa, joka tulee vaalitarkkailumatkoista, on tärkeää, jotta voidaan tukea tätä demokratiaa. Itse olen ollut mukana Tansaniassa hiljattain jossa saimme myös tukea Sansivarin parlamentille, Tansanian parlamentille. Ja tämä mielestäni on alue, jota meidän täytyy laajentaa ja on äärimmäisen tärkeää lisätä tätä osallistumista 2016. Ulkoisen investointisuunnitelman kaksi kommenttia. Yksi niistä on se, että Ensinnäkin investointisuunnitelmassa haluaisimme lisätä rahoitusaloitteiden määrää, joka tarjotaan yrityksille, jotta nämä investoisivat sellaisiin maihin, jotka eivät välttämättä niitä houkuttele. Eli voitaisiin näin kohdentaa toiminta myös tällaiseen hauraaseen toimintaan. Toiseksi ensimmäinen pilari rahoitusaloitteessa, toinen pilari tekninen apu ja tärkeä kolmas pilari, joka koskee elinkeinoelämä tai liiketoimintaympäristöä. Suurin osa rajoitteista investoinnissa kehitysmaissa koskevat nimenomaan liiketoimintaympäristöä eikä tätä kannustimen puutetta. Ja näin pyrimme työstämään sitä, että liike-elämästä tulisi avoimempi, vastuullisempi ja niin poispäin, jos halutaan näistä investoinneista tehdä menestyksellisiä. I co-chair Niin, maatalous. Käsittelimme sitä Brokin kanssa kehitys, kehitysyhteistyössä työryhmässä me, me, meillä on ihmisiä, jotka työskentelevät muiden maiden parlamenttien kanssa, sillä ei ole välttämättä totuttu työskentelemään oppositiopuolueiden kanssa. Kenen suhteen minä kerroin, miten vaalit toimivat. Me voimme seurata tuloksia ja nähdä, miten kaikki toimii. Ja meitä, meitä pyydetään seuraamaan, miten vaalit tapahtuvat, kun vaalit tapahtuvat Afrikassa – ei ole näitä monimutkaisia tietokoneita, joilla lasketaan ääniä ja siellä näkee tämän demokratian käytännössä. Ja parlamentaarikon rooli on sellainen asia, jota me korostamme. Puhun lyhyesti. Tämä asia siitä, että näihin on puututtava kautta politiikan kentän näihin kestävän tavoitteisiin. Se on erittäin tärkeää, se on eräs suurimmista haasteistamme. Tämä on asia, johon me YK kehitysohjelmassa myös kiinnitämme erittäin paljon huomiota. Me olemme pyrkineet tukemaan yhden sataa hallintoa, hallitusta siinä, että valtavirtaistetaan kestävän kehityksen tavoitteet myös näihin kansallisiin suunnittelupuitteisiin. Mitä tämä tarkoittaa? Miltä kansalliset suunnitelmat näyttävät? kun halutaan tukea agendaa 2030, minkälaista kaupankäyntiä ja suunnitelmia tässä on tehtävä. On monia eri tapoja toimia, tällaisia monimutkaisia mallinnusohjelmia tai sitten suurten sidosryhmien kuulemisia. Näissä mallinnuksissa katsotaan, että mitä saadaan aikaan tietyillä toimilla. Se on meidän agendan tavoite ja Tämä on suuntaisesti YK ja muut työskentelevät ei ainoastaan jäsenvaltioiden kanssa, vaan sidosryhmien kanssa kautta linjan. Ja sitten parlamenttien rooli, lyhyt kommentti siitä. Parlamenttien rooli on erittäin tärkeä siinä, että autetaan luomaan, tukemaan vakaata hallintoa, niin YK on kehitysohjelman tärkeä rooli siinä, että annetaan voimavaroja parlamentille ja annetaan niitä ymmärtää, mikä niiden valvova rooli on, jotta nämä ymmärtävät, mitä välineitä heillä on käytössä, jotta he voivat täyttää tämän tehtävän. Ja sitten, että silloin kun tätä valvontatehtävää suorittavat, niin nämä ymmärtävät, mitkä tavoitteet ovat. Kollegani Gina, joka istuu tuolla takana työskentelee paljon tämän asian kanssa. On olemassa eri työkalupakkeja, ohjeita, brosyyrejä siitä, kuinka tuetaan hallinta ja hallituksia, joilla on vähemmän valmiuksia toimia näiden tavoitteiden täytäntöpanon suhteen. Kiitos paljon kaikille siitä, että olivat täällä jakamassa ajatuksia näiden tärkeiden asioiden suhteen kestävän kehityksen tavoite 16 on meille äärimmäisen tärkeää. Se on meille erityisen tärkeää. Voisimme nyt osoittaa teille suosiota. Kiitoksen merkiksi. Nyt paneeli muuttuu. Voisivatko seuraavat kolme panelistia saapua Estradille? Venta tulee puheenjohtajaksi ja minä siirryn sitten Ventan paikalle. Okay, thank you very much. We can start. No niin, kiitoksia. Voidaan aloittaa. Kiitos Linda. Coming in short introducing briefly our second panel. Toinen paneelimme. Alina Rocha meno ensin puhuu meille. Hän on kehitysinstituutista. Anteeksi ääntämykseni Adedayo Bolai Oxfamista – ja viimeisenä Chloe Tricot Safe Word-nimisestä kansalaisjärjestöksestä, kansalaisjärjestöstä. Ja näin ensin aina puheenvuoron Alina Rochamino Kallille. Mukavaa, kun te olette tänne päässyt. Varmasti voitte esitellä itsenne myös tässä kohta puoliin. Ja tämän, tässä odottelemme kovasti teidän mielipiteitänne ja ajatuksianne. Eli teidän, te, tämä sali on nyt teidän hallussanne. Eli me kovasti innokkaasti odottelemme, mitä sanottavaa teillä on. Olkaapa hyvä, voitte ehkä itse itseännekin esitellä vähän paremmin. Kiitokset. On mukava olla täällä. Ja itse asiassa jatkan nyt englanniksi, koska se lienee helpompaa. Eli olen Alina Rochameno ja minä olen Overseas Development Instituutista. Se on yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva järjestö, joka keskittää huomiota kehitysasioihin. Minulla on sekä Britannian että Meksikon kansalaisuus ja voin puhua tässä aika lailla suorin sanoin. Olen pahoillani, jos eh, en ole kovinkaan optimistinen näissä sanoissani. Ehkä nyt täytyisi sitten eh, kiinnittää huomiota myös siihen, mitä äskeisessä paneelissa kuulimme ja ajatella, mitä nämä mukaan ottavat toimielimet ja poliittinen prosessi tarkoittaakaan haasteissamme saavuttaaksemme nuo kestävän kehityksen tavoitteet numero 16. Eli tässä nyt olemme sitten keskustelemassa tuosta pitkän aikavälin tavoitteiden ja vaurauden luomisen tavoitteesta 16. Tähän tarvitaan todellakin suurta muutosta ja tätä täytyy tukea. Erityisesti tahtoisin kiinnittää huomiota tutkimuksiin, joita on viime aikoina tehty näistä mukaan ottavista toimielimistä kun ajattelen konfliktialueita ja lyhyinen aikavälin toimintaa, niin aivan olennaista on konfliktista pois siirtymiseen se, että on olemassa eliitin sisäinen poliittisen kehyksen muuttaminen inklusiivisemmaksi. Ja tämä on käynyt ilmi lyhyen aikavälin tavoitteissa konfliktin jälkeisissä välittömien äh, vuosien ähm, tutkimuksissa. Ja tästä on olemassa tosiaan paljon tutkimusta ja kirjallisuutta, mitä voi teille sitten välittää. Ja toiseksi sitten pitkästä aikavälistä, eli tarvitaan myös poliittista laajempaa järjestelmää, koska ne sitten saavat kestävämmän ja rauhallisemman yhteiskunnan aikaisemmaksi ja myös aika usein niitä on helpompi hallita, ne ovat demokraattisempia, legitiimisempiä, vauraampia ja tasa-arvoisempia Nämäkin, tämäkin näkyy tutkimuksista. Taas kerran on olemassa vaikka kuinka paljon tutkimusta ja todisteita juuri näistä pitkän aikavälin kehitys ähm, puolista. Ja, sit, ja yksi merkittävimmistä on sosiaali politiikassa olemassa juuri tuo kehitys- ja sosiaalipolitiikka välinen yhteys. Sillä on historiallinenkin yhteys, joka on havaittu aina 60-luvulta lähtien demokratian kehityksen välinen yhteys. Ja jos katsotaan tätä aikaisemmalta ajalta, niin ei ole olemassa yhtäkään demokraattista valtiota, tällä hetkellä, joka olisi romahtanut tietyn bruttokansantuotteen saavutuksen, saavutuksen jälkeen ajautunut autoritaaliseen tilaan. Ja tästä yhtenä esimerkkinä Argentiina. Jo, mutta kuitenkin on olemassa valtava kuilu näiden lyhyen aikavälin eliitin inklusiivisemmaksi saattamisen ja sitten pitkän aikavälin tavoitteiden välillä, eli kun yritetään ensiksi saada vähän vakautta aikaan ja sitten pitkän aikavälin tavoitteiden, eli mitä nämä mukaan ottavat instituutiot oikeastaan tarkoittavat. Eli tämä johtaa meidät siihen kysymykseen, millä tavalla poliittisen järjestelmän rajoja voitaisiin korjata siten, että e, kiinnitettäisiin ainakin lyhyellä aikavälillä eliitin inkluusioon huomiota ja saataisiin eliitti laajenemaan laajemmalle tulee yhteiskuntaan ja näin sitten voitaisiin laajentaa poliittista pohjaa. Ja tämä on noissa kestävän kehityksen tavoitteissa ja sitten rauhan ja vakauden tavoitteiden ryhmän yksi tavoitteissa havaittu. Eli tarvitaan legitiimiä politiikkaa ja ottavia toimielimiä. Tämä on siis tavoitteemme. Ja tässä sitten enemmän esittäisin kysymyksiä. Eli jos on olemassakin todistu, todisteita siitä, että tällaiset tehokkaat ja inklusiiviset instituutiot ovat merkittäviä, niin on kuitenkin äh, epäselvempää, minkälaisia e-, instituutioita tarvitaan milloin ja missä ja miten sitten päästään, päästään tästä rajallisesta eliittilähestymistavasta tähän laajempaan poliittiseen hallintoon Eli me voimme ottaa tässä vaikkapa Tanskan esimerkiksi, eli siitä, millä tavalla tuo vakaa demokratia toimii ja millä tavalla sitten kriiseissä on selvitty. Näin ollen sitten on aika vähän systemaattista tietoa kuitenkaan tutkimuksissa siitä, miten tällainen, tällainen siirtymäaika etenee. Tämä koskee sekä kehittymässä olevia valtioita että, että kehittyneitä valtioita. Ja tämä johtaa vielä enemmän useampiin kysymyksiin, eli mitkä ovat nuo päätekijät ja pääprosessit siinä, miten pyritään tuota heiveröisyyttä korjaamaan, minkälaisia poliittisia järjestelmiä on olemassa muuttamaan järjestelmää ja uudistuksia tekemään, millä tavalla sitten voidaan ottaa edistysaskelia, minkä tyyppistä mukaan ottamisen muotoa tarvittaisiin, jotta myös valtion ja valtion ja yhteiskunnan väliset heikkoudet ja kuilut saataisiin kurottua umpeen. Ja erityisesti kiinnitän huomiota tässä epätasa-arvoon. Siitähän on tullut aina merkittävämpi ongelma ja millä tavalla sitten jännitteet ja erilaiset dilemmat voidaan korjata, millä tavalla sitten voidaan vakuuttaa eliitti siitä, että tällainen on järkevää, tällainen laajempi mukaanottaminen ja kuka sitten voi päätöksentekoon osallistua, minkälaista tasapainoa voidaan löytää ja onko sellaista tasapainoa alku, alkuunkaan ja millä tavalla sitten voidaan poliittista järjestelmää muuttaa ja painostaa muutokseen ylipäätään. Ja näin ollen sitten me voimme tutkailla, mitä tapahtuu näissä siirtymäkauden valtioissa, sellaisissa, jotka ovat siirtymässä konfliktimaista vakaammiksi ja kestävämmiksi yhteiskunniksi. Kuitenkin täytyy muistaa, että nyt pyrimme sitten perustavanlaatuisesti monella ulottuvuudella tekemään korjauksia pelkästään rauhan kohtaan. Rauhaa kohti pyritään mennään, pyritään pääsemään myös suljetusta sisäpiiristä laajempaan pyritään demokratisoimaan järjestelmää, voidaan pääst- pyrkiä pääsemään kapealaisesta kansankäsitteestä vähän laajempaan kansan käsitteen rakentamiseen ja näin voitaisiin sitten saada aikaan tuollainen kunnollinen yhteisö. Sitten ollaan menossa suosituimmuudesta enemmän tuolla, tuohon yhteiseen hyvään ja sitten ajatellaan tuollaista eh, henkilökohtaista, henkilökohtaisesta eh, vastavuoroisesta vaikutusjärjestelmästä siirrytään pikemminkin oikeusvaltioon ja eh, persoonattomampaan, henkilöön, kulttiin, henkilöön keskittymättömämpään huomioon. Eli tällaisia muutoksia kyllä tarvitaan aika lailla ja näihin sitten itse asiassa nämä prosessit jos kiinnitetään huomiota esimerkiksi julkiseen hyvään ja kokonaisväestöön, niin näitä täytyy, näitä, nämä täytyy ottaa huomioon. Vaikka, ja mehän tiedämme historiasta ja hyvästä hallinnosta ja kokemuksesta, että nämä eri ulottuvuudet ja niiden muutokset eivät välttämättä kulje kaikki käsi kädessä samaan aikaan koko aikaa varsinkaan. Eli aika usein nämä saattavat edetä aika hitaasti, emme me käytännössä sitten tiedä, miten nämä eri muutokset toimivat keskenään ja millä tavalla sitten saatetaan aliarvioida jotain toista prosessia toisen rinnalla, mutta tässä siirtymäkauden aikana voi kyllä olla vaikka kuinka paljon erilaisia ongelmia ja dilemmoja, jotka pyritään ottamaan huomioon ja ratkomaan. Ja näin siis hyvän hallinnon agenda kaipaa esimerkkejä siitä, miten muutoksia on tehty joissain muualla ja miten sitten voitaisiin sen pohjalta kehittää omaa agendaa muihin maihin. Tämä ei kuitenkaan ole tietenkään lineaarista eikä myöskään yksi oikoista, vaan muutoksia ovat hyvin moniulotteisia ja niistä saattaa syntyä aikamoisiakin jännitteitä myös jos katsotaan esimerkiksi nykytilannetta Ruandassa, niin on hyvin kiinnostavaa katsoa, minkälaisia jännitteitä siellä on. Ruanda on tietyissä asioissa päässyt varsin hyvin eteenpäin talouskasvua luomaan, on siellä pysty luotua, palveluita pystytty luomaan, on pyritty pääsemään väkivallasta rauhantilaan, mutta sitten taas jos ajatellaan poliittisia vapauksia, ja ihmisten äänen kuulemista, niin siinä ei ole niinkään hirveästi kehitetty, mutta emme tiedä mikä on paras mahdollinen mm, tai äh, varsijärjestys, mutta jostain on kuitenkin aloitettava. Ja jos ajatellaan sitten vaaleja, esimerkiksi Tämähän osoittaa myös mahdollisuuksia, mutta myös selvästi jännitteitä. Tietysti vaaleja tarvitaan, jotta voidaan legitiimisyyttä ja eh, tilinvelvollisuutta ja vastuunkantoa ylipäätään saada aikaan poliittiseen järjestelmään mutta tähän ei tietenkään voi pakottaa, koska on olemassa myös tällaista suosituimuusjärjestelmää, kun ja korruptiosta on tullut myös aikamoinen ongelma monessa maassa demokratisaatiokehityksen rinnalla, jos ajatellaan vaalijärjestelmiessä tarvittavan rahan määrää, niin ja aika usein myös laitonta rahaa päätyy vaalikampanjoihin ja vaalihankkeisiin, ja se vaikuttaa tietysti koko vaaliprosessiin. Eikä tämä välttämättä myöskään ole pelkästään inklusiivinen järjestelmä, jos ajatellaan vaikkapa latinalaista Amerikkaa, jossa järjestäytynyt rikollisuus on todellakin purautunut kaikkialle demokraattisiinkin instituutioihin. Ja Yhdysvalloissakin käytiin, tehtiin kiinnostavaa tutkimusta. Princeton University-yliopisto teki tästä tutkimuksen siitä, miten puoluepolitiikkaa Yhdysvalloissa viimeisen parin vuosikymmenen aikana on kehitetty siellä ikäänkin kuin toimitaan demokraattisesti, mutta miten tämä rahoitus siihen sitten liittyy, kun rahalla on valta ostaa ikään kuin sen henkilön ään, joka puhuu. Eli raha on tietysti tässä merkittävällä paikalla. Ja sitten jos ajatellaan näitä lyhyen aikavälin tendenssejä, ja kilpailua vallasta ja miten kaikki tämä vaikuttaa esimerkiksi julkisiin hyödykkeihin, julkiseen hyvään ja niin poispäin. Ja tietysti myös pitkän aikavälin intressien toteutumiseen. Ja Sarahkin puhui tuosta tutkimuksesta. Se on mainio tutkimus siitä, mistä ihmiset itse asiassa ovat oikeasti kiinnostuneita ja tästä tutkimuksesta olin kiinnostunut, kiinnostavaa tutkimustietoa siitä, että ihmiset todella välittävät hallinnosta ja se, miten ihmiset vastaavat eri kysymyksiin, niin sieltä näkyy, että eniten huolistuttiin hallinnon tehokkuudesta siitä, miten se pystyy täytäntöön panemaan oikeuksia tai lupauksia. Enemmän otin siitä kiinnostuneita kuin poliittisista oikeuksista, eli tällaista itse asiassa kansalaiset odottavat, mitä hallinto voi voi tarjota ja enemmän kuin näitä demokraattisia ajatuksia ja normeja, normeja sen enempää. Tämä kannattaa pitää mielessä. Ja parlamenttiasia on tietysti tullut esille ja kannattaa tosiaan miettiä sitä, että jos katsotaan vaikkapa latinalaisen Amerikan barometrejä ja sitten muita vastaavia barometrejä, niin on todellakin järkyttävää havaita, että maa toisensa jälkeen huolimatta tulotasosta, on kyse sitten rikkaista tai köyhistä valtioista, niin joka kerta kaikissa mainituissa instituutioissa, niin kaikista vähiten uskotaan parlamenttiin, kansanedustuslaitokseen. Eli tämä on kyllä melkoinen haaste kansanvallan tueksi, tukemiseksi, kun demokratian pääelementti herättää niin paljon epäluottamusta. Eli meillä on todellakin suuret haasteet edessämme ja tässä pyritään nyt kyllä sitten saamaan aikaan mukaan ottavampaa toimielinjärjestelmää kaikkialla maailmassa. Kuitenkin hyvän hallinnon tukea on tarjottu, mutta aika usein se ei ole vastannut sitten tavoitteisiin tai toiveisiin, kun ajatellaan sitä, miten voitaisiin tukea muutosta, on siis äh, kiinnitetty huomio siihen, mitä on itse ajateltu, millä tavalla tuo muutos pitäisi tapahtua, eikä ole kiinnitetty huomiota yksittäisen valtion äh, omiin olosuhteisiin ja mikä siellä voisi olla realistista eikä ole välttämättä ymmärretty myöskään noita taustapoli, tuota taustapoliittista dynamiikkaa ja lahjoittajien täytyisi kiinnittää, jos he kiinnittävät huomiota siihen muotoon, millä tavalla muutoksen täytyisi tapahtua. Esimerkiksi tuetaan vaaleja tai korruption vastaisia valiokuntia, eikä kiinnitetä huomiota siihen, mitä se käytännön sisällöllisesti tarkoittaa. Ja tällöin sitten menetetään todellakin suuret mahdollisuudet instituutioiden ja valtarakenteen korjaamisessa. Eli itse asiassa täytyisi nyt heijastella sitä, miten lahjoittajat todellakin voivat toimia paljon realistisemmin muokatakseen sitä, mitä, mihin halutaan päästä näillä näillä tavoitteilla. Eli täytyisi miettiä laajemmin asiaa. Ja Will, herra vil puhuikin tässä joustavuudesta ja tosiaankin näin täytyy toimia ja myös vähän enemmän kokemukseen perustuen ja myös sitten hyväksyä enemmän tätä epävarmuuttakin ja kiinnittää huomiota muutosta sellaisissa maissa, joissa kansainväliset lahjoittajat pyrkivät saamaan muutosta aikaan ja saamaan aikaan myös institutionaalista korjaami, kor, korjausliikettä. Kiitos. Kiitos paljon. Siirrytään seuraavaan puheenvuoron. Bolai Adio puhuttu, äh, puhu Afrikasta ja siitä, kuinka saavuttaa nämä tavoitteet. Kiitos, että olet täällä. Kenties voit kertoa itsestäsi. Ole hyvä. Kiitos, on ilo olla täällä tänään. Työskentelen Länsi-Afrikassa Oxfamin, Oxfamille. Me työskentelemme epätasa-arvon ja sen hallitsemisen ja seurannan suhteen. Minä kerron siitä, kuinka Afrikassa voidaan mitata kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa. Kerron nyt hieman hallinnon monimutkaisuudesta Afrikassa. Viime vuonna Nigerian korruption vastaisissa ponnisteluissa annettiin Nigerin deltan alueella pidätysmääräys. Hänen kerrottiin varastaneen 89 miljoonan euron arvosta rahaa, ja tämä oli tarkoitus perustaa tällainen merikoulu, jonka, tai yliopisto, jonka avulla oli näitä vanhoja militantteja tarkoitus kouluttaa näitä vanhoja militantteja. Siis, ja tämä, joka varas tätä varasta vastaan ei oltu niinkään vihaisia, vaan se, että tätä vastaan nostettiin pidätysmääräys, niin tätä pidettiin epäoikeudenmukaisena asiana. Hän Nigerin deltan alueella oltiin sitä mieltä, että rahat voitaisiin palauttaa, mutta häntä ei pitäisi syyttää. Minä kerroin tämän esimerkin, jotta voidaan kertoa, kuinka hallinto on monimutkaista ja on vaikea mitata hyvää hallintoa Afrikassa – kaikki voimme olla yhtä mieltä, yhtä mieltä siitä, että korruption vastaiset toimet ovat tärkeitä, että voidaan saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet, mutta rauha ja turvallisuus ovat yhtä lailla tärkeitä ja ihmiset ovat sitä mieltä, että rauha ja turvallisuus menevät korruption vastaisuuden edelle. Mm. Afrikassa on vaikea indikaattoreiden avulla mitata näitä asioita ja tässä saatetaan tätä monimutkaisuutta yli yksinkertaistaa. Minä joku kuvailin tätä monimutkaisuutta. Minä kerron nyt hieman tästä seurantatarpeesta siten, että voidaan kiinnittää huomiota tähän monimutkaisuuteen, varsinkin tämä Afrikan valtioiden vertaisarviointi kvalitatiivisena mittarina hallinnolle. Ensinnäkin kerron Miksi minä olen sitä mieltä, että kvalitatiiviset arviot ovat tärkeitä? Tällä on kaksi syytä. Ensinnäkin monet keskusteluista ovat keskittyneet siihen, että miten pitäisi käyttää indikaattoreina, jotta voidaan seurata, miten valtiot pärjäävät, kes, pärjäävät ja kuinka nämä saavuttavat kestävän kehityksen tavoitteita. Mutta tässä saatetaan yli, ylenpaltaisesti yksinkertaistaa. Tässä saatetaan tehdä oletus siitä, sen suhteen, minkälainen hallinnon tulisi olla. Ja hallintohan on poliittista, joten tarvitaan väline, joka on riittävän selkeä, että nämä monimutkaisuudet saadaan karsittua pois. Voidaan todeta, että Nigeria on kehittynyt tietyillä osa-alueilla, on Kenia on kehittynyt tietyillä osa-alueilla, on tehty, on ollut järjestetty vaaleja ja puolueiden roolit ovat vaihtuneet. Niin on tärkeää, että ei polarisoida etnisesti ja sosiaalisesti taloudellisesti näissä maissa. Sitä voidaan katsoa maata kuten Etiopia vaikkapa. Se on tietynlainen tällainen lempilapsi kehitysavun suhteen, mutta siellä on onnistuttu siinä, että siellä on viety eteenpäin kestävää kehitystä, joten on tarve, että käydään keskustelua, joka menee pidemmälle kuin nämä pelkät indikaattorit kerro nyt tästä Afrikan valtioiden vertaisarvioinnista ja siitä, mitä se pyrkii tekemään. Afrikan valtioiden vertaisarviointi luotiin vuonna 2003, ja se on seurasta keskusteluista, joita käytiin uusista kumppanuksista afrikkalaisen, Afrikan kehityksessä. Ja tämä näki tavallaan saman aikaan, kun pyrittiin paremmin täytäntöön vuosina tavoitteita. Se on yleisluontoinen, vapaaehtoinen arviointijärjestelmä. Siinä halutaan vertaisoppimista ja hyvää hallintoa mitata. 34 maata ovat ryhtyneet osaksi vertaisarviointia ja 16 on annettu arviot. Vuonna 2014 Afrikan unionin yleiskokous päätti, että luodaan Afrikan unionin komission sisälle oma elin, joka käsittelee tätä vertaisarviointia. Tämä on hyvä ajatus. Tämä osoittaa, kuinka afrikalaiset kokevat, että hyvä hallinta on tärkeä kehittymiselle. Tässä on eri vaiheita, tässä va- viisi vaiheita tässä valtioiden vertaisarvioinnissa. Ensimmäinen on se, että tehdään oma arvio. Maa tekee itse arvion. Maat katsovat omaa maata ja niitä asioita, joita he kokevat vaikuttavan siihen, miten hallintotapaa toteutetaan. Ja tämä keino saada suosituksia sille, että miten pitäisi toimia. On tärkeää että ikään kuin kannella vastuu siitä, että missä mennään. Tämä toinen on ulkoinen arvio. Afrikan vertaisarviointi verkostosta, Afrikan talouskomissiosta, Afrikan kehityspankista. Ihmiset äh, katsovat eh, tilannetta, he eivät välttämättä anna omaa ajatusta sillä näkemyksellä, että he kertovat, mitä haasteet, mitä haasteet ovat ja mitä pitäisi toimia, vaan tässä tuon esiin näkemykset siitä, että mikä tilanne on ja sitten tämä luo pohjan tuleville keskustelulle. Kolmas vaihe tässä arviossa on se, että laaditaan maakohtainen kertomus. On kahdenlaisia. On tämä ulkopuolinen kertomus ja sitten on tämä maan itsensä valmistama kertomus. Ja tätä seuraa kertomusten esitteleminen Afrikan valtioiden vertaisarviointiformissa. Ja sitten viimeinen vaihe, se on tällainen vertaistoimi, maat voivat keskustella ei ainoastaan toisten maiden tilanteesta, mutta he voivat jakaa myös omia kokemuksia. Vaikkapa kun Nigeriasta tehtiin arviointi, niin Nigeriasta pyydettiin kenialaisia, koska Keniassa oli juuri ollut vaali epävakautta ilmennyt, niin he halusivat kuulla heidän kokemuksia. Nyt minä kerron siitä, kuinka tämä APRM-järjestelmä, eli tämä Afrikan valtioiden vertaisarviointijärjestelmä, voi tukea hyvän hallintotavan levittämistä. On sitä mieltä, että APRM kokonaisvaltaisen luonteensa avulla on osoittanut, että se on erittäin hyvä varhaisen varoituksen väline. Ensinnäkin tässä on kiinnitetty huomiota näihin monimutkaisuuksiin, Ja tämä väline ennakoi, että Keniassa tulee ilmenemään näitä epävakauksia vaalien yhteydessä. 2008 Etelä-Afrikassa oli näitä hyökkäyksiä. APR-väline oli ehdottanut, että tähän kiinnitettäisiin huomiota ennen kuin nämä hyökkäykset tapahtuivat. Tässä pyritään kartoittamaan virallisia ja epävirallisia voimatekijöitä maissa ja pyritään kiinnittämään huomiota siihen, missä maa menee, mitä siellä tapahtuu. Tämä on ollut erittäin hyvä keino mitata hallinnon kehitystä. Ja se on hyvä keino kertoa siitä, miten saadaan liennytettyä konflikteja, jotka saattavat ajaa maan sivuraiteille. APRM on ollut hyödyllinen siinä, että se kannustaa kansalliseen dialogiin ja siihen, että kansalliset toimijat kertovat, mitkä ovat heidän ongelmansa, ja tämä on auttanut löytämään ratkaisuja. Ja jos ajatellaan kestävän kehityksen tavoitteita 16, niin tämä antaa tilaa maille kartoittaa omia tarpeitaan. Tässä, tässä ei ole sellaista ajatusta taustalla, että tavoitteiden saavuttaminen sosiaalista sosiaalistaloudellisen kehittämisen kannalta, vaan pitää pitää mielessä sitä, että hallintotapa on erilainen maiden suhteen ja pitää katsoa, miten hallintotapa sopii tiettyyn historialliseen taustaan. tässä ei anneta suoria suosituksia Abraham-formissa. Ei sanota, että Nigerian tulee olla demokraattinen maa ja toimia kuten Ranska, vaan sanotaan, että mikäli halutaan puuttua korruptioon, niin tässä on esimerkkiä siitä, kuinka voidaan puuttua korruptioon. Maita pyydetään katsomaan mahdollisia politiikkoja tai ohjelmia, eikä pyritä äh, asettamaan maita tiettyyn toimintamuottiin sen suhteen, että he, miten he puuttuvat näihin omiin ongelmiinsa. APRMssä on myös oma mekanisminsa sen suhteen, että seurataan, miten näitä hallintotavoitteita seurataan kutakin vertaisarviointia seuraa toimintaohjelma ja siinä kiinnitän huomiota niihin asioihin, mihin tulee puuttua, miten tulee puuttua ja mitkä hallinnon osa tekijät tulevat tähän puuttumaan. Tämä on erittäin suuri hyöty verrattuna indikaattoreihin. Indikaattorit sanovat, onnistuuko hallitus siinä, mitä se tekee vai ei. Mutta siinä ei puhuta, mikä hallinnon osa, minkä yhteiskunnan osioon on puututtava hallinnon ja toiminnan suhteen. Minä haluaisin päättää puheenvuoroni siihen, että mielestäni APRM on erittäin hyvä väline, mutta nykyisessä muodossaan se oli vielä täydellinen sekä teknisestä ja taloudellisesta tuesta. Nämä ovat melko staattisia nämä kyselyt. Eh, tästä huolimatta APRM ja muut kvalitatiiviset hallinnan arviointimenettelyt vaativat erittäin paljon huomiota, ansaitsevat enemmän huomiota kansainvälisen kansainväliseltä yhteisöltä. Siinä ikään kuin otetaan askel taaksepäin eikä pyritä löytä, löytämään indikaattoria kaikelle. Kaikkea ei välttämättä voida mitata indikaattorien avulla. Ja koska hallinto on, siihen liittyy niin paljon nyansseja, se vaatii herkän välineen, joka voi antaa tehokkaamman poliittisen analyysin. APRM ei välttämättä ole hyödyllinen siihen, että voidaan vertailla maita keskenään, mutta mielestäni se antaa meille erittäin runsaan tietopankin, että voidaan katsoa, miten hallinnot toimivat eri asiayhteyksissä ja mitä hallinnon ulottuvuuksia tarvitaan kehitystä varten. Ja tämä runsas tieto tulee mahdollistamaan sen, että saavutetaan kestävän kehityksen tavoite 16 ja se auttaa myös kehityksessä. Kiitos. Kiitos tästä johdannosta. Ja viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä, Clover Farrell World kansalaisjärjestöstä. Hän katsoo eri näkökulmasta, kuinka panna täytäntöön kestävän kehityksen tavoite 16 ja mitä EUn tulisi tehdä. Miten tulisi kiinnittää huomiota kansalaisjärjestöihin, jotka työskentelevät tämmöisiä hyväksi. Safeholdin tavoite on pelata kansallista noudattaa ja kansainvälisiä käytäntöjä, jotka voivat auttaa rakentamaan kestävän rauhan. Se on voittaa tavoittelematon yhdistys, joka työskentelee 20 maassa, Afrikassa, lähi Euroopassa. Chloe, ole hyvä. Very much. <clears throat> Sorry. Um... Kiitoksia. Jos tavoitteena on se, että sitoumusten tulee saada aikaiseksi jotain, niin meidän täytyy rakentaa rauhaa aidolla tavalla ja meidän täytyy kyetä erottelemaan tämä ero kestämättömästä epävakaudesta. Olemme tänään keskustelleet näistä asioista. Valtavasti meillä on kaksinkertainen puitteisto, josta kaikki ovat sopineet, YK ja tuhannet kansalaisjärjestöt, joita voidaan käyttää tilanteen valvomiseen. Ja näin on pyritty estämään kriisejä joustavalla tavalla ja ottamaan mukaan useita sidosryhmiä. Tämä on erittäin optimistinen käsitys siitä, mitä 2030 agendalla kyetään saamaan aikaiseksi ja sitä on vaikea tehdä todellisuutta tämän päivän esityksessä, niin aion kattaa kaikki nämä eri kysymykset. Aitaan puhua vähän liian nopeasti. Um, so today I will be speaking very slowly and comprehensively. Niin, Pyrin puhumaan erittäin hitaasti ja kattavasti siitä, miksi on tärkeää, että EU investoi tavoite 16, mitkä sen prioriteettien pitäisi olla ja mitkä uhat sitä kohtaavat. Ensinnäkin, miksi EU pitäisi tähän investoida. On tärkeää, että näin tehdään ei pelkästään siksi, että on niin paljon haasteita, joiden avulla viedään tätä tavoitetta eteenpäin globaalisti, vaan koska siitä on järkeä myös EUlle se mahdollistaa muiden asioidenkin käsittelyn, kuten on jo mainittu. Lisäksi on tärkeää, että erilaiset konfliktit tulevat tällä tavalla esille. Vuonna 2015 konfliktien määrä on lisääntynyt ja siirtymään joutuneen henkilöiden määrä 37 miljoonasta vuonna 1996 nyt noin 65 miljoonaa. Tämän lisäksi Yhä useampi on kuullut, kuollut aseellisessa yhteenotossa vuonna 2014 enemmän kuin koskaan aiemmin. Tavoitteen 16 muutosjat ovat myös osoittaneet muutoksia viime vuosina. Freedom Housein mukaan hyvä, usea on saanut nähdä, että vapaudet ovat vähentyneet. Yli 60 maata on äh, rajoittanut kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Ja 180 maata, kaksi kolmasosaa näistä on äh, menestynyt huonommin maailman lehdistön vapausindeksin mittausten mukaan. Pyrimme tekemään enemmän, että voitaisiin tukea tavoitetta 16 2030 agendan puitteissa, mutta laajemmin ottaen ensinnäkin EU Hyvin ilahtuna kuulin, että EU-edustajat tänään vahvistivat sen. EU täytyy jatkaa tällä tiellä. On oleellista, että tämä toimii myös kansainvälisellä tasolla, sillä tavoitteesta 16 kaikki maailman maat ovat sopineet ja New Yorkissa jäsenvaltiot ovat siis vieneet tätä voimakkaasti eteenpäin. Ja näin tässä pyritään pitäytymään siinä tavoitteessa, joka sillä on, ja suojaamaan sitä, mitä tähän mennessä on saavutettu. Aion mennä tässä yksityiskohtaisempiin tietoihin myöhemmin, koska meillä on niin paljon erilaisia tavoitteita ja jäsenvaltiot pyrkivät tämän kaltaisen toimintaan. Myös kansallisella tasolla täytyy toimia. Jotta näin voitaisiin toimia, ei on täytyy muistaa että tämä nimenomainen tavoitteen 16. E, tavoitteet ovat erilaisia eri toimijoille ja eri ajassa. Se merkitsee sitä, että meidän täytyy toimia joustavasti odottaen niitä hetkiä, kun on hetkittäinen mahdollisuus muutokseen. Meidän täytyy kyetä tekemään pitkän aikavälin muutoksia. Ja tämä merkitsee myös sitä, että tunnustetaan politiikka tässä taustalla. Tämä liittyy toiseen kohtaan. Se merkitsee myös sitä, että EU täytyy pohtia sitä, millä tavalla muutos tapahtuu ja millä tavalla muutoksen eteenpäinviejiä täytyy tukea. Konsensus tässä suhteessa on oleellista. Meidän täytyy ymmärtää paikallista politiikkaa. Meidän täytyy tästä syystä saada aikaiseksi kaiken näköistä tärkeää muutosta. Tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy ymmärtää, että muutoksen takana oleva energia on olemassa, meidän täytyy sitä ymmärtää ja mobilisoitua sen taakse. Meidän täytyy saada aikaiseksi myös se, että tavoite 16 antaa uuden pohjan eh, toiminnalle. Kolmanneksi EU täytyy toimia asianmukaisten eh, sidosryhmien kanssa. Ja tässä erityisesti pyydetään hallituksia, monenvälisiä toimijoita, kansallisyhteiskuntaa ja yksityisen sektorin eh, toimijoita toimimaan yhteistyössä pitkällä aikavälillä tai tapauskohtaisesti tämä on oleellista, jotta voidaan parantaa tilannetta. Se on myös erittäin tärkeää kansallisella tasolla. Muutokset eivät tule yhden ainoan hallituksen toimesta, vaan se tulee koalitioiden seurauksena ja kun ollaan samanmielisten kanssa yhteistyössä. Meidän täytyy päästä sopimukseen holistisesta muutoksesta, joka vie näitä interventioita eteenpäin. Tällaisena EU-jäsenvaltiot ovat niitä, joiden täytyisi viedä eteenpäin rauhanomaista muutosta, joka voi toimia alustana realistiselle toiminnalle, jotta voidaan saada aikaiseksi muutoksia, kuten esimerkiksi tasa-arvo tai yhteiskunnan muutokset. Neljänneksi EUn täytyy työskennellä paljon johdonmukaisemmin, jotta se voi saada aikaiseksi kotimaan ja monima- monen maan välisiä muutoksia. Um, support will, be, will need to be provided to countries at risk or... Ja me, meidän täytyy tarkastella myös sitä, että kahdenvälinen tuki on johdonmukaista ja että sen tavoitteena on pitkän aikavälin muutokset. Ei ole hyötyä valitettavasti tai onneksi siitä että tarjotaan tukea niille, jotka ta- taistelevat väärinkäytöksiä vastaan, jos samalla tarjotaan aseita vastapuolelle. Meillä on paljon haasteita myös kotimaassamme. Meidän täytyy suhtautua niihin vakavasti, jos odotamme muiden tekemään samoin. EU ja jäsenvaltiot haluavat viedä eteenpäin näitä kysymyksiä. Kolmanneksi määrätietoinen kollektiivinen toiminta globaalilla tasolla on tärkeää. Tämä vaatii sitä, että meillä on monenvälistä johtajuutta, jotta saadaan aikaiseksi toimintaa. Finally, fifth, the EU should support the creation of new data sets. This has been already... Lopuksi yhteistyö erilaisten äh, tietokantojen välillä. Agenda 2030 pyrkii globaalisti arvioimaan edistystä Indikaattorit eivät ole täydellisiä, mutta ne kuitenkin seuraavat sellaisia asioita, joita virallisesti yleensä ei seurata. Erityisesti indikaattorit, jotka koskevat oikeudenkäyttöä tai tasa-arvoa, nämä ovat tärkeitä asioita, joilla on kriittinen rooli silloin, kun muutokseen pyritään. EUn täytyy saada aikaiseksi selkeitä investointeja tietojenkeruukapasiteettiin, varsinkin kansallisissa tilastojärjestelmissä – ja samalla vältetään poliittinen puuttuminen asiaan. Tämän lisäksi monenvälisten virastojen kansalaisjärjestöjen rooli on tärkeä, että saadaan aikaiseksi monimuotoista dataa. Datasta ja indikaattorista haluan vain lyhyesti todeta, että tavoite kuusi aloite merkitsee sitä, että tässä pyritään parantamaan sitä, millä tavalla rauhaa mitataan, mitkä asiat liittyvät rauhaan ja oikeudenmukaisuuteen. With all of this in mind, it is important to recognize... Pidetään tämä kaikki mielessä, niin on tärkeää huomioida jotkut uhat, jotka kohdistuvat järjestelmään ja tavoitteeseen 16. Monet ovat alueellisia, paikallisia eh, tasoja ja monilla toimijoilla ei ole mitään valtaa niihin. Jotkut taas ovat globaalien voimien kohteena, mutta kun otetaan nämä puutteet huomioon, niin, niin tavoite 16 saattaa silti saada paljon aikaiseksi. Pariisin iskut ja Eurooppa, iskut eurooppalaisiin pääkaupunkkeihin ovat johtaneet siihen, että EU on käsitellyt ongelmia suoraan paikan päällä globalisaation kohdistuva skeptismi ja epävarmuus on johtanut siihen, että muukalaisvihaiset ja ääriainekset ovat nostaneet päätään ja ei ole kyetty ratkaisemaan kotimaan ongelmia. Käytännönläheiset ja turvallisuuteen liittyvät interventiot ovat nyt prioriteettina. Ja tämä korostaa sitä, että meidän täytyy yhä enemmän kiinnittää huomiota ulkopolitiikkaan ja päätöksentekoon siitä. Tärkeää on myös ennaltaehkäisy, turvallisuus ja ymmärrämme, ymmärrämme myös sen, miten rauhan ja vakauden eteenpäin vieminen on. Ja näin voidaan korostaa myös kehityspolitiikan tarvetta olla joustavampi. Tämä kertoo laajempi pohjaisesta riskistä ja tämän avulla voidaan viedä eteenpäin Äh, politiikkaa ja taata lyhyen aikavälin strategiset tavoitteet. Maahanmuuton hallinnan edistäminen on tärkeää. EUn aloite, jonka avulla se voi tukea turvallisuustoiminta kolmansissa maissa mukaan lukien äh, sotilaista toimintaa on myös äh, ongelmallinen usein todetaan, että kriittisiin operaatioihin puuttuminen merkitsee sitä, että ei päästä näihin kehitystavoitteisiin. Se, mitä EU huomioi tässä tilanteessa, on se, että oikeusvaltioperiaate ja demokratia, kuten myöskin hyvähallinnon periaatteet, pohjautuvat sellaisiin ohjelmiin, jotka vievät näitä tavoitteita eteenpäin. Toiseksi tavoite 16 ottaa esille pitkän aikavälin alhaalta ylöspäin kehitystavoitteen konfliktin estossa. Näin se tekee hallinnosta sisältävämpää ja näin on parempi pääsy myöskin toimintaan. Kun kysymys on kapasiteetin rakentamisesta, on erityisesti korostettu sitä, että ollaan tehokkaita, vastuuvelvollisia ja avoimia. Hallitukset, joilla ei ole poliittista tahtoa tehdä riittäviä uudistuksia, jotka eivät halua parantaa julkista turvallisuutta, eivät kykene tässä suhteessa parempaan. Tästä huolimatta EU on vaarana, edussa on vaarana se, että se priorisoi kolmansien maiden hallintoja riippumatta siitä, kantavatko ne vastuun e- e- olosuhteiden muutoksesta. Vaikka monet aivan oikein ovat käsittelevät näitä aloitteita, minun mielestäni laajempi pohjainen lähentymistapa, jossa edetään ylhäältä alaspäin on parempi. Parempi maahanmuuton hallinnointiohjelma on esimerkkinä tästä. EU tarjoaa koulutusta, teknistä apua ja välineistöä tässä, jotta voidaan parantaa toimielinten kapasiteettia toimia. Etiopian, Eritrean ja Sudanin kansallisissa maissa maissa, jotka ovat jatkuvasti epäonnistuneet ihmisoikeuksien suojaamisessa. Lopuksi haluaisin todeta, että EU-vastinen epä, turvattomuuteen ei tulisi tapahtua demokratian ja ihmisoikeuskysymysten ja oikeusvaltioperiaatteen edistämisen kustannuksella. Samalla kun linja kovenee, on tärkeää, että EU nousee kansallisten intressien yläpuolelle ja vie eteenpäin sorrettujen ja köyhien asemaa. Tässä on kysymys kuitenkin paljosta muustakin kuin periaatteista. Meillä ei ole juurikaan todisteita, että tällainen lähestymistapa on tehokasta, sekä pitkällä aikavälillä päinvastoin. Meillä on selkeästi todistusaineita siinä, että saadaan aikaiseksi myrkyllisiä suhteita ja ei päästä tavoitteisiin. Poliittinen vapaus kaikille, oikeudenmukaisuus on tärkeää. EUn interventio on tässä suhteessa tärkeää. Ja vuonna 2030 agendan yhteydessä on tärkeää. Anteeksi, että puhuin liian nopeasti. Thank you very much, Chloe. Thank you very much, all our speakers. Kiitos, Chloe. Kiitos kaikki puhujat. Ja nyt mepit saavat puheenvuoroja. Kenties aiemmat puhujat Saat myös puheenvuoron Nahlistel, no, näyttää poistuun. Niin, onko puhujia? Olkaa hyvät. If no, Linda. Well, just... No Linda sitten. Um, I thought it's... At the moment. Niin. Me tietysti, meitä oli, meitä oli kiinnostava kuunnella, miten nämä järjestöt nyt ovat arvioimassa näitä, tätä kehitystä. Ja kun katson nyt nykypäivän tilannetta maailmassa niin, ja vuotta 2005, jolloin tämä kehityskonsensus saatiin aikaan, ja maailman tilaa silloin, silloin toivottiin paljon enemmän. Demokratia oli etenemässä monessa maassa, Afrikan komissiokin oli liikkeellä ja silloin uskottiin muutokseen, mutta optimistisemmassa hengessä samantyyppistä optimismia nyt ei oikeastaan ole olemassa. Ja kyllä kuulin tässä teidän arvostelunne myös ja myös riskit, mitä politiikalla mahdollisesti on ja tilanne on muuttunut tietysti siitä aikaisemmasta tilanteesta ja globaalissa strategiassa puhutaan nyt toisin sanoin. Aamulla meillä oli kuulemistilaisuus yhteisestä kans, yhteisestä Syyrian tilanteesta. Meillä oli täällä edustajia puhumassa siitä, mitä Syyriassa tapahtuu, mikä on pakolaisten tilanne ja e, ihmishenget ovat siellä vaarassa. Eli maailma heilahtelee paljon enemmän yksi, kaksi kuin vuonna 2005 ja siihen tarvitaan sitten erityyppisiä poliittisia vastauksia ja näin puhuukin, täytyykin puhua asioista, joita on vaikeampi ennustaa meidän monen, jotka toimimme näissä kehitysasioissa. Ja riskejä on vaikka kuinka paljon, ja niistä täytyy sitten keskustella täällä, kun ajatellaan esimerkiksi tuota Afganistania koskenutta asiakirjaa. Ja me tietysti ymmärrämme, että täytyy tehdä työtä pakolaiskysymyksissä, mutta kuitenkin valtavasti kehitysvaroja annetaan ra- rajaa hallintaan ja sitten lähetetään kansalaisia ihmisiä takaisin tällä unionin rahalla, eli lähestymistavan muutosta komissiossa kaivattaisiin. Ja sitten toisaalta kun keskustelemme turvallisuusasioista, niin sekin saattaa ajaa meidät tietynlaisiin riskeihin, mutta joskus meidän kuitenkin täytyy tällaisiinkin asioihin pureutua seurauksineen. Joka tapauksessa juuri hallintokysymykset ovat merkittäviä tulevien vuosien aikana. Aika pessimistiseksi tämä hetki nyt vetää. Minä olen myös vaalitarkkailu tehtävien johdossa ja tutkailen sitten eri maita, mihin me olemme lähettäneet sitten vaalitarkailuryhmiä ja sieltä sitten kuulemme raportteja. Eli aina vain vähemmän ja vähemmän demokratiaa ikään kuin näyttäisi olevan liikkeellä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Eli tiedämme, että tämä on tietysti monimutkainen asia vyyhti ja monet asiat kyllä ovat edistyneet ja muuttuneetkin hyvään suuntaan. Ja sitten täytyy myös miettiä, miten EU voi saada oman tonttinsa kuntoon, kun me luennoimme muille maille, mutta oma tonttimme on vaikka korruption kysymyksissä vielä levällään ja verotuslainsäädäntö esimerkiksi ja niin poispäin. Miten me sitten voimme muille ihmisille mennä näistä asioista esittämään opetuksia. Eli varmasti pidämme yhteyttä näiden asioiden tiimoilta. Ja voimme sitten vähän vertailla vastaavaa vastaavaan, eli ei voida verrata konfliktivaltiota ja sen täytäntöönpano mahdollisuuksia omaan valtioon esimerkiksi, jos ajattelemme vaikka jotain Afrikan valtiota tai Lähi-idän valtiota. Eli todella olisi kiinnostavaa ajatella, miten saman tasoiset, samassa tilanteessa olevat valtiot ovat näitä kestävän kehityksen tavoitteita onnistuneet täytäntöön panemaan. Se voisi olla oikein mielenkiintoista ja siinä sitten voitaisiin todella nähdä, kuka on edistynyt ja kuka ei. Kiitokset todellakin. Ja nyt tästä oikein kiinnostavaa oli kuulla tästä merkittävästä asiasta teidän näkemyksiänne. Komission edustaja Devkosta, on hyvä. No itse asiassa olen ulkosuudenhallinnosta, mutta olen työskennellyt komission kanssa useita vuosia, joten ei ei ongelmia tämä virheen kanssa. Yritän puhua nopeasti. Olin kiinnostunut tästä ensimmäisestä puheenvuoron näkemyksestä siitä, että ei keskitytä demokratian eri muotoihin ja hyvin hallintotapan eri muotoihin, vaan keskitytään myös tähän substanssiin. Tämä oli mielestäni hyvä mm, ajatus. Se, mitä me yritämme tehdä, on se, että me luotamme prosesseihin – jotka johtavat siihen, että otetaan käyttöön parempi hallintotapoja, jotka johtavat demokratisoitumiseen. Vuoropuhelu on erittäin tärkeä osa se, että käydään keskusteluja viranomaisten kanssa eri tasolla, se, että tavataan eri sidosryhmiä, se, että tuetaan kansalaisyhteiskuntaa, poliittisia puolueita ja muita sidosryhmiä, jos näin voidaan sanoa. Tämä on erittäin tärkeää, koska kyse ei ole ainoastaan siitä, että järjestetään vaaleja tai järjestetään korruption vastaisia elimiä, vaan kyse on siitä, mikä sisältö tässä keskustelussa on, Niin vuoropuhelu on tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Eräs toinen väline, mitä me käytämme usein, on budjettien tukeminen. Se on hyödyllistä siinä mielessä, että se auttaa valtioita ja keskus tasolla valtiota, vaan myös alueita siten, että luodaan tällaisia järjestelmiä, jotka mahdollistavat tilivelvollisuuden julkisten varojen hallintajärjestelmiä. Se, kuinka voidaan valvoa sitä, millä varoilla saavutetaan mitä ja kuka on tästä vastuussa. Joten minä uskon, että me emme ole sellaisessa tilanteessa, että keskitymme ainoastaan yrityksiin, vaan meidän pitää katsoa, että miten yrityksestä saadaan kansalaisille merkittävä. Minulla olisi myös kommentteja tähän äh, Afrikan unionin vertaisarviointijärjestelmään. Olen nyt mieltä, että tämä on erittäin mielenkiintoinen prosessi, koska tässä on tämä kokonaisvaltainen omistautuminen, omistajuus, joka Afrikan valtioiden tasolla tähän saadaan ladattua, mutta toisaalta Tämä on erittäin aika vievä prosessi, eikä tästä välttämättä saada riittävästi tuloksia ruohonjuuritasolle. Tässä APRM menettelyssä tämä itse prosessi ja toimijoiden mukana ottaminen on se tärkein anti. Ja vielä viimeisimpänä Safe Worldin puheenvuoro. Olin tyytyväinen, että nämä suosituksesta jota ole annettu, niin voimme allekirjoittaa nämä kaikki, mutta kun tuli tämä kriittisempi näkemys siitä, miten globaali strategia saattaa viedä kohti resurssien kiertämistä ja että resurssit eivät ole niin houkuttelevia enää, niin mielestäni globaali strategia, no Vuonna 2003 oli turvallisuusstrategia, nyt on globaali strategia koskien ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tämä sisältö on erilainen, kuten myös tämä itse otsikko. Kyse on puolustuksesta, turvallisuudesta, kun Euroopan voi olla uskottavampi ja turvallisempi. Kyse on kestävästä kehityksestä ympäri maailman siitä, että joustavuutta, kestävyyttä lisätään – siten, että yhteisöt suhtautuvat positiivisesti meihin, mutta että myös sisäisesti EUn sama vastaanotto on positiivinen. Mitä tulee maahanmuuton turvallisuuteen, me olemme aloittaneet valikoitujen maiden kanssa tällaisia kumppanuuspuiteohjelmia ja mm, erittäin paljon on vedetty siihen että nämä prioriteettimaat saisivat aikaan tuloksia, mutta kumppanuuspuitteet ovat kehittyneet kaksisuuntaiseksi sitoumukseksi ja vuoropuheluksi, jossa me emme ainoastaan tue erilaisia toimintoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, vaan me ja meidän kumppanuusmaat löytävät myös oman paikkansa – jos katsoo äh, sahelimaita, niin he näkevät, että näiden pakolais- ja maahanmuuttovirtojen taustalla on erittäin paljon ongelmia liittyen turvallisuuteen, siihen kuinka rajaa ja hallitaan. Ja nämä maat ovat myös itse sitä mieltä, että heidän oman maansa vakauden, heidän omien rajaväestön hyvinvoinnin kannalta, niin he kysyvät Euroopan unionilta, että tämä tukisi heitä paremmin hallitsemaan raja-alueita siten, että annetaan tukea paikallishallinnolle näillä alueilla, joissa valtion läsnäolo ei ole niin vahvaa. Joten sanon, että kyse ei ole siitä, että pakotetaan tietty meidän määrämä agenda, vaan kyse on siitä, että lähdetään mukaan tällaisen agendan, joka saattaa olla haastavaa, joka saattaa olla niin meidän kuin kumppanuusmaiden julkisessa keskustelussa huonosti vastaanotettava aloite, mutta se, että tuetaan näitä turvallisuustoimijoita, niin ajatellaan asioita, turvallisuustoimijat joissain maissa ovat nämä kehittyviä tai ei, niin ollaan sitä mieltä, että nämä saattavat, tämä saattaa olla vastaus epävakauteen toisaalta, mutta toisaalta se saattaa olla vakau, epävakauden taustalla heikosti, tämä tässä saattaa olla heikosti hallinnoitu turvallisuussektori, taloudellisia väärinkäytöksiä. Joten se, että näitä turvallisuussektorin toimijoita tuetaan siten, että nämä ovat äh, avoimia tilivelvollisia laitoksia, niin se ei ota ainoastaan näitä itse toimijoita, vaan se auttaa rakentamaan rauhaa, vakautta tähän maan. Teille nämä valmiuksien rakentamisen erityispiirteet, joita tässä ehdotuksessa on. Me emme tue ainoastaan turvallisuussektoria, tukemisen ilosta, vaan se on osa kehitysohjelmaa, uudistusohjelmaa, se on osa kansalaista sellaista ohjelmaa, jossa kansalaisten valvonta on erittäin tärkeää siten, että sitä johdetaan tilivelvollisella tavalla. Joten sanoisin myös tässä kohdin, että tässä on mahdollisuus saavuttaa tilanne, jossa molemmat osapuolet voittavat tässä prosessissa – siten, että autetaan vakauttamaan, auttamaan luomaan rauhaa, autetaan luomaan avoimempi ja tilivelvollisempi turvallisuus toimia tässä maassa. Tätä voidaan tehdä myös siten, että noudatetaan OECDn DAC suosituksia liittyen kestävän kehitykseen. Kiitos oikein paljon puheenvuorosta seuraavaksi Devkosta, kollega. I don't want to to Kiitoksia hyvin lyhyesti. Haluan kiittää ulkosuudenhallinnon kollegani puheenvuorosta. Yksi viesti, jonka tällä kollega mainitsi, että kukaan ei näytä nyt mainitsevan. Halusin kiinnittää siihen huomioon, kun kysymys tähän uudistukseen ja Tässä on tärkeää tarkastella turvallisuutta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja sitä, mitä halutaan tehdä sen tukemiseksi. Kansallinen omistajuus riippuen tästä maakontekstista ja hyvän hallinnon periaatteet, ihmisoikeudet. Demokraattinen hallinto itse asiassa vielä tarkemmin ottaen. Halusin muistuttaa tästä, koska se on puitteisto, jonka kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet. Tätä on luonnosteltu myös pitäisi silmällä pitempää aikaväliä. Olemme kovin varovasti pyrkineet etenemään tämänhetkisissä olosuhteissa. On vaikea esittää, etteikö sitä olisi olemassa. Ja näin. Tässä putestossa siis on, nämä periaatteet ovat tärkeitä. Niitä täytyy soveltaa. Haluan muistuttaa myös siitä, että keskustelu on käynnissä ja Euroopan parlamentin tietysti täytyy keskustella CBSDstä. Eli keskustelua käydään tällä hetkellä. Olemme keskustelun keskiössä tällä hetkellä. Okay, thank you very much. And maybe now... Kiitos paljon. Kaikki saat kaksi puoli minuuttia oman puheenvuoronsa. Minä laitan Kiitos oikein paljon. Kiitos näistä kysymyksistä ja kommenteista. Ihan yhdessä kommentissa vastatakseni kaikille. Me olemme ehdottomasti yhtä mieltä siitä, että tässä on eri asiayhteys. Ja tämä turvallisuusstrategia 2003 ja tämä globaali strategia, joka juuri hyväksyttiin, niin asiayhteys on erilainen – 2003 sanottiin, että EU ei ole koskaan ollut yhtä vauras, äh, rauhallinen kuin äh, nyt. Ja sitten vuonna 2016 on ennen näkemätön Markkinoiden tilanne. Meidän pitää ajatella eri tavalla. Tämä mahdollistaa meille myös sen, että me toimimme tehokkaammin sen suhteen, kuinka me olemme mukana näissä monimutkaisissa keskusteluissa. EU-strategiat, neuvoston päätelmät, tiedonannot, no, olen tyytyväinen, kun luen näitä. Mm, Niissä on nämä tärkeät asiayhteydet ja periaatteet mukana. Me olemme aineet näitä takaa. Turvallisuus, sukupuolten turvallisuus ja niin edelleen. On erittäin hyvä on ympäristössä, missä ihmiset, jonka puolesta me labbaamme, niin he ymmärtävät, äh, mistä me puhumme. Mutta minun suurin huolenaiheeni on se, että jotta varmistamme, että nämä periaatteet ovat läpi EUn äh, ymmärrettynä. Se, että nämä ymmärretään diplomaattisella tasolla on eri asia kuin se, että ne pannaan täytäntöön sitten käytännön tasolla. Me olemme tehneet yhteistyötä DEFCON kanssa, me olemme antaneet ohjeita, suosituksia tästä konfliktin konfliktilanteesta. Olen tietänyt, että EU-ohjelmissa – ei ainoastaan rauhanrakennuksessa, niin tässä kiinnitetään huomiota enemmän näihin konflikteihin, ja sitten EU-viranomaiset kiinnittävät huomiota siihen, kuinka tietyllä toimilla voi olla negatiivisia vaikutuksia tietyissä tilanteissa, mutta mikäli ei kiinnitetä huomiota tällaiseen oikeanlaiseen lähestymiseen konfliktitilanteissa, niin sitten tämä ei ole mitenkään järkevää. EUt ja muut ovat rakentamassa Sudanissa joustavuutta, kestävyyttä, mutta saman aikaan me työskentelemme turvallisuustoimijoiden kanssa tässä maassa, jotta voidaan panna täytäntöön valmiuksia huolehtia rajoista, kun sitten toisaalta monia työnnetään ulos näistä naapurimaista – mutta sitoumuksen suhteen pitäisi olla tiettyjä periaatteita, jotta osoitetaan, että EU on sitoutunut näihin periaatteisiin, että se on sitoutunut ihmisten turvallisuuteen. Minä toivon, että EU toimii Sudanissa siten, että ihmiset voivat elää rauhallisempaa elämää siellä. Enkä minä nyt sano sitä, että toimiminen tiettyjen tahojen kanssa Sudanissa aiheuttaisi huonoja asioita, mutta meidän pitää ainakin kyseenalaistaa hyvin vakavasti se, että mitä tämä yhteistyö tullessa ja yhdistää nämä eri tekijät toisiinsa. Minulla ei muuta, kiitos. Sure. Um, thank you all for your comments. Kiitoksia kaikille kommenteista. Olen samaa mieltä. Tämä on aika aikaa vievää. Olen samaa mieltä siinä, mutta ensimmäinen tavoite on tärkeä. On tärkeää käyttää aikaa siihen, jotta todellakin voidaan katsoa, äskettäisiä tapahtumia ja, ja ongelmia. Tämä on tarpeen, jotta saadaan hyvä ajatus siitä, mikä ongelma on. Mutta ehdotus sitten voisi tapahtua tällaisen laajamittaisen tarkastuksen jälkeen. Keniassa näin on jo tehty. Ja sitten tehdä vain tällaisia päivityksiä ja nähdä, miten pitkälle on edetty. Ja näin voitaisiin se siis tehdä Afrikan valtioiden vertaisarvioinnin puitteissa. Eli tällainen syväinen, syvällinen arvio ja sen jälkeen sitten lyhyempiä päivityksiä. Se olisi tärkeä tapa toimia. Lisäksi on tärkeää verrata samankaltaisia tilanteita samankaltaisiin ja ymmärtää myös se, että Senegalin historia poikkeaa Nigeriasta voimakkaasti, vaikka ne ovat samalla alueella. Sama kielikin on sama siirtolaishistoria, mutta meidän tulee olla varovaisia, kun puhumme niissä samankaltaisina maina. Minusta Afrikan valtion vertaisarvioinnissa on se, että tarkastella yksittäisiä maita eikä vertailla, Tai vertaillaan sitten samankaltaisia maita toisiinsa. Mielestäni tämä vertaisarviointi on myöskin tapa keskittyä hallinnon sisältöön, koska me rohkaisemme maita tarkastelemaan sitä, minkälaisia kokemuksia on Afrikasta ja muualta ja ei välttämättä hyväksyä tiettyä hallinnon ajattelumallia vaan se, että kehitellään ja käydään luonnollista keskustelua siitä, minkälaista hallinnan tulisi olla. Tämä on äärimmäisen tärkeää, sillä hallinto on kiistanalainen, itse valtio on kiistanalainen. Senegalin hallinto ei suhtauduta samalla tavalla kaikkialla. Ja tässä suhteessa on kehittämisvaraa. Yes, thank you very much to all of you. I just wanted to... Kiitokset teille kaikille. Niin, 90-luvulla oltiin tosiaan hyvin optimistisia silloin sitten kapitalismi ja demokratia näytti voittaneen ja niin poispäin. 2005 oltiin jo vähemmän optimistisia kun oli ollut jo yhdisty, Yhdysvalloissa nuo terroristi-iskut ja pelättiin terrorismia muutenkin ja demokratisointiprosessi ei ollut niin hirveän hyvin edennyt. Mutta kuitenkin sanoisin, että nyt olemme tämän vaiheen loppuussa. Tämä on aika lailla negatiivista kylläkin. Ja, varsinkin jos ajattelen Brexitia ja Trumpia, olin aivan järkyttynyt nyt niistä, mutta kuitenkin nyt me olemme hyvin kriittisiä aikoja elämässä ja meidän täytyy pureutua näihin syvällisiin kysymyksiin, millä tavalla tästä eteenpäin. Eli uskon, että me olemme sekä Yhdysvalloissa että yhdistyneessä kuningaskunnassa nyt tämä, tätä äh, huonovointisuutta ja äh, demokratian epäkohtia saaneet todistaa. Eli ei ole onnistuttu vastaamaan kansalaisten odotuksiin. Ja näin sitten nämä mallit, kun ajatellaan vaikkapa Eurooppaa ja johtotähtiä, joita me olemme aina seuranneet, niin ne ovat kyllä kulkemassa oikein rankkaa tietä nyt paraikaa ja se asettaa suuren haasteen meidän tulevalle myös. Tämä on tietysti kovasti kielteistä, mutta tämä vaikuttaa sitten kaikkien arviointiin, on kyse sitten demokratiakehityksestä tai jostain muusta. Ja jos ajattelen tuota saksalaista säätiötä, joka on tehnyt OECDssä paljon työtä siitä, miten lahjoittajat ovat tukeneet rauharakennushankkeja monessa kymmenessä valtiossa ja myös sitten kiinnitetty huomiota näihin mukaan ottaviin instituutioihin. Eli itse asiassa mitään kovinkaan uutta ei ole löydetty. Samantyyppistä reseptiä on käytetty kaikissa maissa. On sitten vaalit ja sitten kiintiöt ja näin tämä sitten tajanomaisesti toimisi. Ja tässä jo aikaisemmin puhuttiinkin siitä, että poliittista prosessia tarvitaan vuoropuheluakin kehittämään ja se on tietysti oikein merkittävää, se on myönteinen toimintatapa. Ja se, miten lahjoittajat toimivat esimerkiksi Euroopan unioni ja monet muut ympäri maailmaa voivat käyttää vaikutusvaltaansa puhuakseen myös muustakin kuin pelkästä rahoittamisesta, vaan myös sitten tarjoamalla mahdollisuuksia ja tilaa paikallisille, kansallisille, kotimaisille toimijoille myös toimia. Näin. Ja tämä mielestäni on oikein olennainen askel eteenpäin. Ja vielä ihan lopuksi sitten Guatemalasta. Jos ajattelen sitä, mitä siellä on tapahtunut, kun siellä oli järkyttävä sotilaallinen juntavallassa ja siellä on sitten myönteisesti saatu rauhaa rakennettua Guatemalassa sitä, ja siihen myös kansainvälinen yhteisö on ollut sitä rakentamassa ja siellä on nyt hyvinkin perustavalaatuisia muutoksia tapahtunut. Kun, mutta sitten YK on aika ainutlaatuisesti toiminut Kuoteman tilanteessa hyvin erityyppisesti kuin muissa YK komissioissa ja näin sitten on pystytty tekemään tiettyjä muutoksia. On vähän pelisääntöjä saatu korjattua Kuotemalassakin ja ehkä sitten näemme myöhemmin, miten siellä lopulta käy. Mutta ainakin tämä nyt myönteisenä viestinä sitoutumisesta ja vuorovaikutuksesta. Guatemala on hyvä esimerkki. Kiitos oikein paljon. Tämä päättää paneelin. Tämä on toivottavasti hyödyllinen meidän työskentelylle, kun käsittelemme eurooppalaista konsensusta ja valmistelemme kotonavan jälkeistä aikaa. Vielä muutama ilmoitus tähän päätteeksi kysymyksellä ei ole aikaa, joten siitä luovutaan muut asiat. Haluan käyttää tilaisuutta kiittääkseni Hanö Savin ja tämä hänen viimeinen valiokunta kokous. Hän on työskennellyt sihteeristä muiden poliittisten ryhmien kanssa. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä kehitysyhteistyön kanssa. Hän tulee työskentelemään DGDFKlle. Meidän menetys on teidän voittanne, sen voin teille sanoa. Toivottavasti olisimme vaan, toivon, että olisimme voineet pitää hänet täällä parlamentissa toiseksi. Tristan Stopsta, hän ei valtuussa ole täällä, hän joutui perheisyystä lähtemään. Hänellä oli tänä viimeinen koko, hän on Brexitin uhri. Näitä mm, virkamiehiä lähdetään takaisin nyt yhdistymisen kuningaskuntaan. Hän toi meille erittäin paljon kokemusta ja osaamista. Servat kokoukset, yhteisiä kokouksia. Meillä ei ole virallista kokousta kuin tammikuussa, mutta meillä on yhteiskokous kello 15 AFETin kanssa. Käsittelemme Afrikan suurten järvien aluetta. Ja no, siellä nyt ei ole mitään hurraamisen aihetta. Ja sen jälkeen, katson nyt Anne, sen jälkeen meillä on 16.30 Syyrian White Helmets-järjestön kanssa tapaaminen. En tiedä, ovatko jäsenet tästä kuulleet, tämä on erittäin tärkeää. BBCltä olen seurannut siitä, mitä Aleppoissa ja Mosulissa tapahtuu karsita asioita molemmissa maissa. Tämä siis maanantaina 12. joulukuuta yhteinen kokous Afetin ja DROE-valiokuntien kanssa koskien Saharov-palkin no, saajia jesidinaiset Irakista, jotka kärsivät seksuaalista väkivaltaa Jesisin käsissä, jotka saavat Saharov-palkinnon seuraavat tavanomaiset tapaukset 25.26. tammikuuta. Kiitos kaikille, kiitos tulkille, jotka antavat meille viisi minuuttia yliaikaa. Tämä oli viimeinen kokoisen joula, joten en toivota edes hyvää joulua teille. Nähdään vielä monesti ennen joulua. Kiitos panelisteille ja kaikille muillekin. Kiitos.